La séance est ouverte. Ja kokous alkaa. Mikäli teillä ei ole mitään sanottavaa esityslistasta, niin se hyväksytään. Näin sanoin. Muutama tiedonanto on teille esitettävä ensiksi koordinaattoreiden kokouksesta syyskuun 24. päivää. Tämä kaikki tieto on myös asiakirjoissanne tätä kokousta varten. Jos sanottavaa ei ole, niin nämä kaikki päätökset hyväksytään. Sitten muutama merkittävä asia tulevien viikkojen talousarvioasioista. Teidät on kutsuttu 18. lokakuuta torstaina 10.11 aamupäivällä osallistumaan toimielinten väliseen kokoukseen maksuista. Öttinger on siellä paikalla. Siellä on myös neuvoston puheenjohtaja, maan Itävallan edustaja ja sitten katsotaan, kuka sinne saapuu paikalle heistä. Ja siellä on myös neuvoston, koko neuvoston mukana. Ja tässä on kyse sitten varoista ja en maksuennakoista 2023 asti. Eli tässä katsotaan sitten 280 miljardia on tässä kyseessä, eli ö, puolitoista kertaa talousarviomme määrä. Sitten 18. lokakuuta järjestetään myös budjettikolmikanta rajoitetussa muodossaan ja parlamentin neuvotteluvaltuuskunta siellä puoltaa niitä ajatuksia, joista on, äh, jotka on hyväksytty pari viikkoa sitten täysistunnosta vuoden 2019 talousarviosta. Seuraavaa tästä äänestetään 24. lokakuuta ja sen jälkeen lähdetään sovitteluun. Muutamat talousarviovaliokunnan jäsenet tulevat nimetyiksi omista poliittisista ryhmistään sovitteluvaltuuskuntaan ja näin Ilmoitan heille, että ensimmäinen sovittelukokous järjestetään keskiviikkona 7. marraskuuta kello 9. Ja toinen sovittelu jonka aikana olisi tarkoitus saada neuvottelut päätökseen, järjestetään Brysselissä 16. marraskuuta perjantaina ja tuohan on Strasbourgin viikon jälkeinen perjantai. Toivon, että tuolloin 16. marraskuusta päästään yhteisymmärrykseen, mutta jos sitten illalla kahdeksan nurkilla ei olla sama yhteis, yhteis, yhteisymmärrystä saavutettu, niin kokous sitten päätetään ja 19. marraskuuta jatketaan Brysselissä. Ja näin tässä kaikki, mitä sanottavaa oli. Ja olettekin sitten saaneet 29. elokuuta kokouspöytäkirjan. Jos sitä ei kukaan vastusta, hyväksymme tämän pöytäkirjan. Näin sanoin. Ja sitten muistuttaisin, että tänään meillä on tärkeitä asioita todellakin, koska Turvalsin mukana on täällä myös varajäsen. Voitaisiinko hänet esitellä? Thank you. Kiitos. Nimeni on Aino Vehkavara. Olen 16-vuotias Suomesta ja olen täällä tänään osana Girls Takeover teemapäivää, joka järjestetään yhdessä lasten oikeusjärjestö Plan International Finlandin kanssa, sillä torstaina on kansainvälinen tyttöjen päivä. Ja tämä Girls Take Over-kampanja on sellainen, että me voimme ottaa päiväksi vaikutusvaltaisten päätösten tekijöiden roolin ja siksi olen, minä olen täällä nyt. Minä otan siis Nielsin niin ro- roolin ää, tämän kampanjan yhteydessä. Ja tässä on tarkoituksena siis peräänkuuluttaa tasa-arvoisempaa maailmaa. Ja on No niin, nyt sitten saatte tästä vähän suosionosoituksiakin. Thank you Aino for being here. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos Aino, että olet täällä olisi varmasti hyvä Euroopan parlamentille ja budjettivaliokunnalle, jos tytöt todella ottaisivat sen haltuun. La relève est assurée. Mm, tämä haaste otetaan vastaan. Ja sitten puheenvuoro Ines Vaiderelle. Hän voi esitellä meille Hetkinen, Garja Saval, olkaapa hyvä, anteeksi. Kiitos puheenjohtaja. No ennen kuin ryhdymme varsinaiseen työhömme, niin todellakin tänään. Tässä täytyy sanoa, että meillä kaikki juorut liikkuvat kovasti hyvin. Teillä oli syntymäpäivä sunnuntaina, joten hyvää syntymäpäivää vain teille. No niin, tämä todellakin sitten äh, koskee, äh, lämmittää sydäntäni. Äh, tämä ei kuitenkaan minua nuorena, mutta kuitenkin kiitos näistä lämpimistä sanoista. Se liikuttaa minua, kuten jo sanoin. Ja Ines Vaidere, olkaapa hyvä. Uh, thank you very much, Chair. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minäkin onnittelen teitä. Pysykää sellaisena kuin olette, niin kaikki menee hyvin. No niin, hyvät kollegat, minun mietintöni Euroopan solidaarisuusrahaston käyttöönotosta ää, äh, Latvialle. Tässä mietinnössä on todellakin kyse solidaarisuudesta, joka on yksi Euroopan unionin äh, kulmakivistä. Huolimatta useista ähm, ongelmista ja kriiseistä EU kuitenkin jatkaa äh, jäsentensä auttamista, jos on kyse jostain force majeure-tapahtumasta. Ehkäpä tiedätte, että viime vuonna elokuusta lokakuuhun Latvia koki todella uskomattomat sateet ja hyvin paljon tulvia. Tämä vaikutti koko maahan, mutta erityisesti yhteen itäisen Latvian kauneimpaan, mutta myöskin köyhimpään alueeseen, Latkalen alueeseen. Ja tappiot nousivat 380 miljoonaan euroon. Kun on kyse näin pienestä maasta, jossa on noin kaksi miljoonaa asukasta, niin tämä on suuri summa. Tämä ylittää kaksi kertaa meidän kynnysarvamme 145 miljoonaa euroa. Eli siksi me voimme nyt pyytää tukea Euroopan solidaarisuusrahastosta. Haluaisin kertoa teille vuonna 2017 äh, tulvien vaikutuksia. Suurin osa kustannuksista jo liittyy infrastruktuuriin ja ähm, viemärijärjestelmän äh, rikkoontumiseen, mutta myös maatalous kärsi kovia äh, tuhoja, sadon menetyksiä, samoin salaojat tukkeutuivat infrastruktuuri eh, meni rikki, erityisesti vesijärjestelmä, vesivirrat, erilaiset eh, viemärijärjestelmät, hydrologiset järjestelmät, liikennejärjestelmät, tiet, rautatiet, yhteensä 184 tietä vahingoittui, myös rautatieliikenne oli keskeytettävä väliaikaisesti. Hätätila oli aivan selvä, koska hallituksen yritykset ja palvelut eivät pystyneet toimimaan kunnolla. Useita kouluja joutui tulvaveden varaan ja myös julkisia rakennuksia, ne oli suljettava. Minä henkilökohtaisesti <laughs> jouduin uimaan siellä, missä aikaisemmin oli pelto. Perheeni kanssa veneellä ylitimme tämän ruis- ja vehnäpellon. Voitte kuvitella, kuinka suuret vahingot olivat. Komissio arvioi, että 17,7 miljoonaa euroa on vapautettava solidarisuusrahastosta Latvialle. Minä haluan korostaa sitä, että mitään lisätalousarviota ei tarvita. Määrärahat löytyvät tämän vuoden summista. Ja tämäkin kuitenkin kattaa vain 5 prosenttia kaikista vahingoista. Kuitenkin haluan eh, kiittää vuodesta 2002, kun tämä väline otettiin käyttöön. Solidaisuusrahasto on joka vuosi auttanut eh, kaikkia jäsenvaltioita usein traagisissa tilanteissa, koska eh, luonto ei kunnioita meidän asettamiamme rajoja. Nämä ovat myös kaikkein näkyvämpiä tapauksia, jolloin EUn suora tuki korostaa Euroopan unionin roolia ja tietenkin myös meidän työmme Euroopan kansanedustajan työ on tärkeää. Näissä tapauksissa pystymme osoittamaan, että voimme auttaa suoraan ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Kiitoksia. Solidaarisuus on todellakin Euroopan yhteinen arvo. Kiitokset tästä esittelijälle. Ja sitten varjoesittelijät Karin glanek moran Voitte tästä muutaman sanan nyt sanoa. olkapa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Voin jatkaa suoraan siitä, mitä esittelijä sanoi. Solidaarisuus on perusarvo unionissamme ja seuraan kyllä hyvin tarkasti näitä töitä, tätä työtä, jota teemme tämän mietinnön läpisaattamisen eteen. Muita varjoesittelijöitä tai ei taida olla paikalla. Haluaako joku kommentoida tätä? Ilmeisesti ei, joten tämä äh, tästä. Niin vakuuttavasti esititte tämän hyvä esittelijä, ettei ole mitään lisättävää. Ja tarkistukset tähän on esitettävä hetkinen ennen 11. päivää lokakuuta puoleen päivään mennessä ja talousarviovaliokunnassa äänestetään 5. päivä marraskuuta ja täysäistunto on marraskuussa tuo ensimmäinen täysistunto Strasbourgissa asiasta vastuussasi. Ja sitten jatkamme. Väliaikainen mietintö. monivuotisesta rahoituskehyksestä. Tämä on suuri haaste parlamentille ja sitten omista varoista tulevalla kaudella. Meillä on tässä puolitoista tuntia suurin piirtein aikaa asiaa käydä läpi. Saamme kuulla myös ETSKn esittelijää ja alueiden komitean edustajaa. He ovat täällä paikalla. Kiitos, kun olette tulleet tänne myös tätä kuuntelemaan. Ja nyt sitten annan esittelijöille puheenvuoron. Isabel Tomaata tässä vähän etsiskelen, missä hän onkaan. Haluaako Olbricht aloittaa kenties vai Isabel? Jan Olbricht. Niin, me vuorottelemme Jan Albrechtin kanssa. Kiitos puheenjohtaja. Täs, tämän valiokunnan siis pitää päät, on, tai on päättänyt käsitellä normaalissa menettelyssä näitä monivuotisia rahoituskehyksiä sen jälkeen, kun me annoimme päätöslauselman toukokuussa. Olemme siis päättäneet menettelytavan mukaisesti käsitellä tätä asiaa ja myös määritellä neuvotteluvaltuudet mehän olemme jo maaliskuussa esittäneet tästä päätöslauselman ja olemme tarkentaneet eh, nyt, että tässä on kyse eh, siis siitä, että määrittelemme tietyt neuvotteluvaltuudet monivuotisille rahoituskehyksille. Me siis perustamme tämän työhön, työmme sekä maaliskuun päätöslauselmaan että valiokunnan työhön. Olemme siis tämän mietintöluonnoksen äh, tehneet yhteispäätösmenettelyn pohjalta. Ja lisäksi olemme päättäneet ottaa toisen uutuuden mukaan. Nimittäin mm, me olemme äh, ottaneet mukaan taulukon, jossa on luvut kaikille ohjelmille. Tämä oli niiden, ennen kaikkea niiden mielestä tarpeen, jotka ovat neuvotelleet nykyisistä monivuotisista rahoituskehyksistä. Nimittäin neuvotteleminen ilman lukuja on kyllä melko monimutkaista. Siitä syystä olemme tämän taulukon ottaneet mukaan. Eli tässä mietinnössä on kaksi uutuutta. Ensinnäkin tässä on kyse nyt yhteispäätösmenettely mietinnöstä ja sitten toiseksi meidän toisena uutuna meillä on tämä taulukko, jossa on luvut kaikesta ohjelmasta. Näiden kahden uutuuden lisäksi. Kuten tiedätte, meidän budjettivaliokuntamme ei päätä yksin näistä kaikista sektorikohtaisista lainsäädäntöehdotuksista, mutta maaliskuun esityksessä oli kaksi, kaksi tärkeää asiaa, nimittäin tällaiset kynnyskysymykset, niin sanotut punaiset linjat, ja sitten meillä oli myös taulukko tässä oli kyse esimerkiksi siitä, että Erasmus-ohjelman varat haluttiin kolminkertaista, tai Kosmen varat kaksinkertaista, tai sitten nuorisoaloite haluttiin kaksinkertaista ja niin edelleen. Ja sitten kohesion ja maatalouden kohdalla me teimme tarvittavat tarkistukset ja otimme otimme nämä luvut, jotka olemme jo aikaisemmin määritelleet. Maaliskuun päätöslauselmassa oli myös muita elementtejä, esimerkiksi uusi ohjelma, kuten esimerkiksi tämä lapsitakuu, tai joissakin ohjelmissa puhuimme siitä, että pitäisi olla vähintään tietty määrärahataso, tai ainakin sanottiin, että ainakin pitäisi pitää yllä nykyistä rahoitustasoa. Eli tässä otimme käyttöön tietyn liikkumavaran. Sanoin vain, että vähin, tietty vähimmäistaso pitää taata ja sitten sen, sen ylikin voitaisiin mennä. Pitää siis todellakin, todellakin muistaa, että nyt meillä on maaliskuussa mm, määritelty tietyt puitteet ja sitten sitten on myös näissä sektorikohtaisissa lainsäädäntöehdotuksissa, niitä on käsitelty eri valiokunnissa. Me olemme Janin kanssa järjestäneet kaksi tai kolme, en nyt muista kaksi tai kolme yhteiskokousta näiden sektorikohtaisten lainsäädäntöesitysten esittelijöiden kanssa ja olemme puhuneet näistä luvuista ja ideoista. Se siis ennen kuin tämän mietinnön laadimme. Joissakin asioissa ollaan vielä myöhässä, mutta kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että olemme tehneet kaikkemme myös poliittisten ryhmien sisällä, jotta kaikista valiokunnasta saadaan tulos aikaiseksi, mutta tiettyjä sopeutuksia pitää viedä vielä tehdä, jotta saamme kaikista valiokunnista nämä sektorikohtaiset mietinnöt, jotta saamme sitten nämä tarkistukset ja myös tämän taulukon hyväksyttyä, jotta voimme tehdä siis tämän koko Äh, tämä, tämä koko asia pakittaa, nimittäin meillä on tämä 1,3 prosenttia, joka on yl, enimmäisraja, ja sitten tämän alle pitää saada sovitettua nämä sektorikohtaiset luvut. Tämä oli siis se menettelytapa, jota olemme noudattaneet, noudattaneet hyvä puheenjohtaja. Olbricht. Kiitokset Isabel ja nyt äh, Jan Olbricht. Yes, uh... Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Lisätäkseni vain siihen, mitä Isabel Toma juuri sanoi kun on kyse näistä taulukoista ja luvuista, niin on erittäin tärkeää se, että yritimme ähm, tarkkaan esitellä luvut jokaista politiikan alaa tai ohjelmaa varten. Tämä ei ollut ihan helppoa, koska uusi luokittelu, komission uusi luokittelu ei sama kuin vanha luokittelu. Yksi esimerkki. Kun me parlamentissa äänestimme sen puolesta, että yllä pitäisimme komission maatalouspolitiikan samalla nominaalisella tasolla, niin kysymys kuuluu, että mitä me oikeastaan tarkoitamme sillä? Tarkoitammeko sillä kohesiorahastoa? aluekehitysrahastoa ja sosiaalirahastoa vai toista lukua, joka, uutta lukua, jonka nimi on kohesio ja arvot. Ajattelemmeko ESF vai ESF plussaa? Se on eri asia. Joten meidän piti hyvin selvästi sanoa, että jos me sanomme, että ylläpidetään samalla tasolla, se tarkoittaa samoja määrärahoja eikä samoja lukuja, koska nämä luvut ovat eri Joten nyt erityis vastuuvaliokuntien on sitten tämä uudelleen jaoteltava itse. Ja tämä ei ole ihan helppoa niille, koska äh, on erilaisia lähestymistapoja, äh, esimerkiksi kohesiorahasto versus äh, aluekehitysrahasto, sosiaalirahastokysymys, mutta myös kaikki määrärahat AFETissa tai maataloudessa, joten nyt me odotamme viimeisiä ehdotuksia vastuuvaliokunnilta lukuina ja tämä tulee olemaan hyvin tärkeä kanta näiltä valiokunnilta. Toiseksi tämä välikertomus, välimietintö ei ole, siinä ei ole kyse pelkästään näistä taulukoista, vaan koko monivuotista rahoituspuitteista. Kyse on rakenteesta, pituudesta, mutta myös monivuotisten rahoituspuitteiden rakenteista. Jos me hyväks, hyväksymmekö siis komission ehdottoman uuden rakenteen vai emmekö hyväksy sitä? Tässä on kyse myös joustavuudesta uuden rahoituspuitteiden sisällä, joten tässä on kyse paljon laajemmasta asiasta kuin pelkästään luvuista. Me budjettivaliokunnan esittelijöinä kannatamme maaliskuun ja toukokuun ajatusta, eli se, että mitä sanomme, ajattelemme yleensä monivuotista rahoituspuitteista. Sanomme siis 5 plus 5, mutta tällä ensimmäisellä kerralla 7. Tämä on parlamentin poliittinen kanta. Ja että tämä uusi rakenne on hyväksyttävä ja ohjelmien leikkaus ehdotukset, jotka komissio on tehnyt. Mutta me yritämme olla hyvin selkeitä tämän väliaikaisarvion suhteen. Meillä on kokemusta siitä. Haluamme todellisen väliajan uudistuksen. Ja sitten mietinnössä me mainitsemme myös kaksi elementtiä. Yhdessä on kyse menoista ja toinen on sitten sitten omat varat, se on niiden kollegoiden tehtävä, jotka käsittelevät omia varoja. Me emme työstä tässä omia varoja, kollegat eh, työstävät tätä osiota, mutta siinä on kysymys oikeusvaltioperiaatteesta. Eh, ja se on erittäin tärkeä uusi ajatus tässä. Emme me tietenkään halua toistaa kaikkea, mutta sanoimme, että jos tämä uusi asetus hyväksytään neuvostossa. Ja jos yhteispäätösmenettelyssä parlamentti sen hyväksyy, niin sitten siinä pitää olla elementtinä se, että tämä ei ole mikään rankaisu lopullisille edunsaajille, koska oikeusvaltioperiaate, korruptio ja niin poispäin. Kaikki tämä riippuu hallituksen politiikasta, joten viime käden edunsaajan ei pitäisi olla hallituksen politiikan uhri. Yksi lukio käsittelee pelkästään tätä, joten yhteenvetona tämä väliaikainen mietintö on parlamentin poliittinen kanta monivuotisten rahoituspuitteiden seuraavista vaiheista. Tämä on ehdotus, joka käsittelee rakennetta, joustavuutta monivuotisissa rahoituspuitteissa ja se sisältää myös nämä uudet elementit, jotka Isabel Toma mainitsi. ennäkin tarkistukset tekstiin, vaikka tämä onkin vain hyväksyntämenettely. Ja sitten tämä taulukko, joka on aivan selvä parlamentin julistus siitä, millaisena parlamentti tämän 1,3 näkee, miten haluamme sen jakaa. Ja kun budjettivaliokunta tämän mietinnön hyväksyy ja parlamentti siitä äänestää, niin sen jälkeen vastuuvaliokunnat hyväksyvät ja äänestävät lainsäädäntötekstistään, joka sisältävät tämän väliaikaisen mietinnön luvut. Tämä on erittäin tärkeää. Tässä siis eri valiokunnat tekevät työtä rintarinnan. Kiitokset tästä esittelijöille, kun he ovat niin kovasti sitoutuneet tämän työn valmisteluun. Kiitokset ajastanne ja myös muiden, muihin valiokuntiin yhteyden pitämisestä. Ja näin sitten ensimmäistä kertaa saadaan esitettyä ehdotus, jossa on luvut ohjelmakohtaisesti esitettynä, ja tämä tarjoaa sitten neuvottelumahdollisuudet toivotulla tavalla ja näin neuvosto voi sitten myös määritellä omat neuvotteluvaltuutensa ja pystytään aloittamaan neuvottelut oikopäätä ensi vuoden alusta. Monivuotinen rahoituskehys on tosiaan aivan olennainen E ja se on se liittyy suoraan näihin uusiin omiin varoihin ja tämä väliaikainen mietintä todellakin on sitten siinä mielessä olennainen, että tässä yhteisesittelijöitä on neljä kappaletta ja nämä tässä myös sitten kaksi vastaavat näistä omista varoista tarkemmin. Sitten Gerard de Pré tai Janusz Lewandowski, kumpi teistä haluaa ensiksi puhua? Lewandowski, olkaa hyvä. Kiitos. Niin, me, meitä on kaksi esittelijä omista varoista, mutta puhumme yhdellä äänellä. Me emme ole tehneet kovin innovatiivista työtä tämän mietinnön suhteen, sillä me olemme vain toistaneet parlamentin kannan, joista jo äänestettiin. Mikä tässä on olennaista on se, minkä puheenjohtaja jo mainitsikin, nimittäin kohta yhdeksän – kohdasta, kohdassa yhdeksän on kyse yhdestä paketista, nimittäin pitää käsitellä yhtenä pakettina tuloja ja menoja, ja nyt tässä sitoran, sitoran kohtaa yksi. Nimittäin tässä sanotaan, että pitää tulla edistystä uusien omien varojen suhteen. Tämä on siis parlamentin ennakkoehto. Meidän on varmistettava EUn kansalaisille se, että nämä uudet omat varat eivät kasvata kansalaisten maksutaakkaa. Me olemme tyytyväisiä komission ehdotukseen uusista omista varoista, siis esimerkiksi yhtiöveroehdotuksesta ja siitä, että vakautettaisiin sisämarkkinoita ja tämähän liittyy myös tietysti, tässä voitaisiin saada uusia omia varoja myös ympäristöalalta esimerkiksi ö, päästökauppajärjestelmästä tai, ö, tai muoviverosta tai muovimaksuista. En ole päästökauppajärjestelmän suhteen niin varma, mutta katsotaan nyt. Ja me haluaisimme myös ehdottaa digiveron progressiivista käyttöönottoa ja haluaisimme, että mietitään myös jälleen kerran finanssitransaktioveroa. Haluaisimme, että nämä olisivat siis osa tätä talousarvion tulopuolta ja yhdessä Gerard Depren kanssa tietysti me ehdotamme rakentavia tarkistuksia. Merci. Kiitokset tästä ja Gérard Depré. Kiitokset puheenjohtaja. Janus Lewandowski tässä jo olennaisimman esittikin. Minä äh, kommentoisin tätä valintaa toimintamalliksi, joka on varovainen Mielestäni kiitokset yhteisesittelijöille. Kiitos siitä, että korostitte juuri yhteyttä omiin varoihin tässä monivuotisessa rahoituskehyksessä. Sehän on poliittinen linkki näiden kahden asian välillä ja se tulee muistaa myös neuvotteluissamme. Me olemme tällaisen varovaisen lähestymistavan ottaneet käyttöön siitä syystä, että millä tavalla sitten omien varojen järjestelmä tulee muuttumaan ensiksikin siitä syystä, että kun olemme käyneet keskusteluja, kuunnelleet keskustelua, seuranneet keskustelua neuvostossa, niin hyvin suurta näkö, näkemysten eroa on siellä esitetty. Jotkut eivät halua minkäänlaisia muutoksia. Omat varot, jotka pohjautuvat vanhoihin sääntöihin, jokaisen jäsenvaltion vanhaan bruttokansantuotemenettelyyn, on kiveen kirjoitettu pyhä asia, jota ei ryhdytä muuttamaan, eikä siinä ole mitään pelivaraa. Ja jotkut toiset ovat paljon avoimempia puolestaan sitten siirtymään toiseen suuntaan, miettimään uusia omia varojen lähteitä. Eli siis hyvin reipashenkistä keskustelua neuvostossa käydään. Ja meidän täytyy sitten muistaa, että meidän parlamentillamme on itse asiassa vähemmän toimivaltaa tuossa varsinaisessa monivuotisessa rahoituskehyksessä, koska meidän täytyy antaa siitä suostumuksemme, mutta omissa varoissa meillä ei suorastaan ole juuri sen kummemmin mitään sanottavaa. No me voimme antaa oman lausuntomme, oman näkemyksemme tässä, mutta me, eli me voimme täällä puhua ja puhua ja aritella, mutta ei se sen enempää sitten vaikuta, mutta Janus ja minä olemme päässeet siitä syystä yhteisymmärrykseen, että varovaisesti tässä etenemme, pysymme hyvin tiukasti lähellä tuota komission ehdotusta omissa ajatuksissamme ja teemme sitten muutamia pieniä uusia vaihtoehtoja vähän tällä tavalla sivussa vaivihkaa käsiteltäviksi. Tämä puheenjohtaja varmaan nyt minun puolestani riittää. Kiitokset tästä molemmille omien varojen esittelijöille. On selvää, että nämä uudet omat varat eivät suinkaan tarkoita sitä, että tuo eurooppalaisen veronmaksajan veronmaksutaakka siitä sitten yhtäkkiä kasvaisi huimalla tavalla, vaan pikemminkin tarkoitus on muistaa se, että kansallisen tason verojen kerääminen sitten helpottuu ja myös tällä tavalla tilanne muuttuu. No niin, kiitokset siis kaikille yhteisesittelijöille tästä työstä. Pari vuottahan te olette tämän eteen huhkineet monin eri mielipiteiden vaihdoin ja kohta puoliin sitten tässä päästään kunnon kalapaliikkiin neuvoston kanssa. Nyt sitten varjoesittelijät, koordinaattorit saavat puhua Fernandes ensiksi kansanpuolueen puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Aion puhua Portugalia. haluaisin kiittää kaikkia oikein hyvästä työstä. Kaikki esittelijät tekevät kovaa työtä ja myös varjoesittelijät ja kaikki valiokunnat. Voimme todella sanoa nyt että vakuuttavalla tavalla, että parlamentti on valmis, parlamentti on tehnyt oman osansa tästä työstä. Me haluaisimme, että neuvostonkin puolelta voitaisiin sanoa samaa. Me haluaisimme, että neuvosto saisi oman työnsä päätökseen, jotta me saamme tämän koko työn loppuun, vuoden loppuun mennessä. Eli neuvoston pitää saada neuvottelumandaattinsa valmiiksi, jotta saamme tämän sopimuksen aikaiseksi tämän vaalikauden loppuun mennessä. Eikä tämä ole pelkästään niiden poliittisten ryhmien edu, etujen mukaista, jotka ovat samaa mieltä, vaan tämä on koko unionin etujen mukaista ja ka, unionin kansalaisten etujen mukaista. Meillä on tulevaisuudessa edessämme haasteita ja näihin haasteisiin pitää vastata tietynlaisilla monivuotisilla rahoituskehyksillä ja näiden aloitteiden ja ohjelmien on pystyvä aloittamaan työnsä tammikuussa 2021, joten meidän on saatava monivuotiset rahoituskehykset valmiiksi ja myös kaikki asetukset pitää saada hyväksyttyä. Ja meidän on pystyttävä sopimaan näistä luvista ensi vuodeksi. Kuvitelkaapa vain, mitä Erasmus Plus-ohjelmalle tapahtuisi, jos se keskeytyisi, tai jos esimerkiksi viljelijöille maksetut tuet jouduttaisiin keskeyttämään, tai kohesiorahastot keskeytyisivät tai sellaiset ohjelmat ja hankkeet, jotka on jo aloitettu, jos sitten rahoitus jouduttaisiin keskeyttämään. Tai miettikääpä, mitä tapahtuisi, jos yritykselle maksetut, maksetut avustukset joutuisivat keskeyttämään. Tämä olisi seuraus siitä, jos emme saa näitä rahoituskehityksiä ja talousarviota valmiiksi. Unioni tarvitsee ennakoitavuutta ja ennustettavuutta. Yritysmaailma tarvitsee ennustettavuutta. Tutkijat ja tämä, tämä meidän tutkimusunionihan on aivan keskeinen osa tässä jälkeen tarvitaan ennustettavuutta. Me emme siis ta- saa sallia minkälaisia keskeytyksiä. Tämä on tärkeää unionin kilpailukyvylle, solidaarisuudelle ja sille, että pystymme selättämään tulevaisuuden haasteet. Joten tästä syystä meidän pitää todellakin laittaa solidaarisuus käytäntöön, käytännössä toimimaan ja osoittaa vastuun kantoa. Kyse on hyvin isoista ongelmista, kuten esimerkiksi maahanmuutto- ja turvallisuusongelmat. Me tarvitsemme yhteisiä ratkaisuja ja eurooppalaiset kansalaiset todellakin odottavat meiltä, että me tuotamme tulosta. Joten toivottavasti neuvosta tulee nopeasti neuvotteluvaltuudet valmiiksi, jotta voimme edetä asiasta. Ja tämä Tämä olisi tärkeää myös kansalaisten luottamukselle EU-hankkeeseen. Kansalaiset ovat asettaneet toivoaan ja, ja odotuksiaan näihin instituutioihin. 1,3 prosenttia PKTLstä on mielestäni oikein järkevä enimmäisraja tai yläraja. Parlamentti on myös ottanut käyttöön hyvin järkevän menettelytavan. Emme ole sitä keksineet mitenkään itse, vaan se on niin määritelty. Ja näin olemme pystyneet varmistamaan sellaiset luvut, määrärahat, jotka tarvitaan. Näin olemme päässeet tähän 1,3 prosentin osuuteen. Näin voimme tukea maataloutta, yrityksiä, Erasmus Plus-ohjelmaa. Yksi 2,3 prosenttia PKTLstä varmistaa sen, että pystymme myös selättämään turvallisuushaasteet ja muut ongelmat. Tällä luvulla, tämä luvu, luku on siis se, se, sillä on oma perustansa. Neuvostossa jotkut taas vaativat yhtä prosenttia. Tämä on aivan absurdia. Meidän on puhuta tästä myös selkeästi kansalaisille yhden asian vielä haluaisin tarkentaa. Me emme puhu tässä eurooppalaisesta veroista. Se on kansallisten parlamenttien asia. Me puhumme tästä siitä, tässä siitä, että lisäisimme omia varoja ilman, että kasvatamme kansalaisten veronmaksutaakkaa. Tässä on kyse tässä keskustelussa. Tästä on kyse tässä keskustelussa omista varoista. Nyt pallo on sitten neuvoston kentällä. Me olemme tehneet esittelijöiden kanssa oikein myönteisen ehdotuksen. Olemme myös ehdottaneet, että nämä jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien alennukset poistettaisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että kaiken kaikkiaan olemme ottaneet koko tähän prosessiin enemmän selkeyttä. Me olemme parlamentissa hyvin yhtenäisiä tässä asiassa. Meillä on selkeä tavoite. Me haluamme talousarvion, joka todella antaa meille mahdollisuus vastata tulevaisuuden haasteisiin. Haluamme, että kaiken tämän saamme aikaisessa vaiheessa vietyä loppuun. Kiitokset. Toivotaan, että neuvosto sitten meitä vähän kuunteleekin. Ja sitten Kardia Saval, olkaapa hyvä. Niin, eiköhän varjoesittelijää kuitenkin ensin. Niin, olkaapa hyvä sitten. Niin, viotti. Grazie. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää neljää yhteisesittelijä, jotka, kuvast, jotka tekevät työtä, joka kuvastaa juuri sitä, mitä heiltä pyydettiin. Se kuvastaa täysin tämän valiokunnan kantaa pitkien keskustelujen jälkeen. Keskust, kiityn lyhyesti siihen asiaan, josta tiedän, koska edustaja Toma kertoi tietenkin ryhmän kannan rahoituspuitteista sen sijaan omista varoista siitä, kuinka budjetti pitäisi rahoittaa, niin tunnistan kyllä näkemykseni siitä, mitä esittelijät sanoivat, vaikka varsin tiukasti ja ajoissa aloitimmekin tämän keskustelun omista varoista. Arvostan myös tätä varovaisuutta, jonka kollega Depre ja kollega Lewandowski eh, nostivat esiin. Minä määrittelisin sen enemmänkin realismiksi kuin varovaisuudeksi. Tämä parlamentti haluaa edustaa vaatimuksia, jotka ovat varmaan korkeampia kuin mitä toiset toimielimet vaativat, niin meidän täytyy olla varovaisia. Meidän täytyy keskittyä muutamiin toimenpiteisiin, mutta jotka ovat realistisia, jotka ovat konkreettisia, jotka neuvosto voi hyväksyä jos komis, neuvosto vaan niin haluaa, niin mielestäni tämä on oikea tie. Minua kiinnostaa kovasti ja kuulin tämän sekä Lewandowskin puheenvuorosta että muiden kollegojen puheenvuorosta. Minua kiinnostaa kovasti se, että käy hyvin selväksi se, että myös jä, siis sekä jäsenvaltioille että kansalaisille se, että tämä Euroopan parlamentti ei missään tapauksessa halua nostaa kansalaisten veroja. Haluamme vain kerätä määrärahoja, voidaksemme rahoittaa ohjelmia, jotka ovat hyödyksi Euroopan kansalaisille, jotka ovat menestyksekkäitä ja jotka ovat sitä jatkossakin. Haluamme myöhemmin myös vapauttaa resursseja jäsenvaltioille, koska jos keräämme omia varoja, jotka e, eivät vaikuta verotukseen, tämä kuulostaa melkeinpä ihmeeltä, mutta jos siis e, keräämme e, määrärahoja verotuksella, joka ei vaikuta kansalaisten elämään, mutta joka rahoittaa meidän ohjelmiamme ja jonka avulla mahdollisesti jopa määrärahoja vapautetaan jäsenvaltioille, niin Tämä on tavoite, joka parlamentilla on aina ollut. Tämän pitää olla se tie, jota haluamme kulkea. On aivan selvä, että parlamentin toimivaltuudet ovat eri eh, toimivaltuudet monivuotisten rahoituspuitteiden ja omien varojen suhteen, mutta nämä kaksi asiaa kulkevat kuitenkin yhdessä. Kiitoksia. Kiitokset tästä, Viotti, kun puhuitte ryhmänne puolesta. Ja sitten EKRn puolesta, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ensiksi kiittää sydämellisesti työhön osallistuneita yhteisesittelijöitä tästä työstä. Me tiedämme kaikki, että tämän, tämän, tässä on kyse hyvin kovasta työstä. Tämän parlamentin kanta on jo määritelty monissa päätöslauselmissa, mutta haluaisin kuitenkin vielä sanoa, että meillä ECRnä on monissa kohdissa eri suuntainen mielipide siitä, miten voisimme luoda tehokkaan talousarvion Euroopan unionille. Muutama asia. Meillä olisi nyt vielä mahdollisuus myös näiden päätöslauselmien pohjalta tärkeissä kohdissa vielä lähteä eri suuntaan. Haluaisin erityisesti korostaa, että meidän pitäisi jättää taaksemme se idea, että halutaan enemmän rahaa, jotta voidaan jakaa enemmän tämä tarkoittaisi, että jos kaikki äh, sanovat, että no, nyt on uusia haasteita, jotka pitää selittää, no varoja on vain tietty määrä, joten meidän pitäisi olla rohkeita ja esimerkiksi maatalousalalla vähentää määrärahoja. Ei pitäisi nyt päättää seitsemänvuotisesta ja monivuotisesta rahoituskehyksestä ja sitten seitsemän vuoden ajaksi sopia aivan samasta summasta ja sitten, sitten seitsemän vuoden jälkeen huomataan, että no, ei näitä lukuja voida muuttaa, koska ihmiset ovat siihen asennoituneet niin, että tulee aina tietty sama summa. Ja sama koskee myös kohesiopolitiikkaa. Kohesios, kohesiopolitiikassa voisimme osoittaa solidaarisuutta mutta me emme tarvitse koheesiopolitiikkaa sellaisilla alueilla, jotka ovat jo keskimääräisesti hyvin kehittyneitä. Meidän pitäisi keskittää koheesiopolitiikka niille alueille, jotka todella sitä tarvitsevat. Ja juuri tässä meidän pitäisi olla rohkeita ja loppujen lopuksi ottaa käyttöön metodi, jolla määrittelemme tavoitteet ja sitten myös mittaamme niiden tavo- saavuttamista. Ei voi olla, että me me paperilla määrittelemme tietyt asiat ja sitten kukaan ei jälkikäteen huolehdi siitä, onko tavoitteet saavutettu vai ei. Puhuin nyt näistä politiikan aloista, joista puhuin, koska ne ovat suurempia meno, menoeriä. eriä ja sitten vielä omista varoista. No, minua vähän tämä ihmetyttää, aivan kuin mantrana tässä toistetaan sitä, että otetaan käyttöön unionin omien varojen järjestelmä, mutta samalla ollaan varmoja siitä, että tämä uusi järjestelmä ei olisi ei lisäisi kansalaisten maksutaakkana. No, hyvät kollegat, katsokaapa nyt historiaa, menneisyyttä jäsenvaltioissa. Onko ikinä ollut sellaista tilannetta, jossa kun ollaan yksi vero otettu käyttöön, oltaisiin samalla alennettu toista. Jos me nyt otamme käyttöön omia varoja ja verolainsäädäntöä, niin kyllä meto, metodin kannalta sillä ei, ei, ei ole tekemistä kansallisten valtioiden veronkannon kanssa, mutta loppujen lopuksi kyllä jäsenvaltiot varmasti kompensoivasti nostaisivat veroja. Jos me haluamme siis toissijaisuusperiaatetta kunnioittavan EU, niin silloin EUlla ei pitäisi olla verotusoikeutta. Jos verotusoikeus halutaan, niin silloin siinä mennään siihen suuntaan, että halutaan perustaa EUn liittovaltio. Kiitokset tästä ja sitten Depre niin puheenjohtaja, annan äkkiä tässä heti turvallisille puheenvuoron itse asiassa, mutta kuitenkin pari sanaa äskeiseen puheenvuoroon. Kun puhutaan uusista omista varoista, niin me emme itse asiassa puhu eurooppalaisesta verosta. Verot pysyvät kansallisen tason päätöksessä ja niistä päättävät sitten tietysti neuvoston ministerit ja siitä täytyy sitten kansallisissa parlamenteissa eri jäsenvaltioissa aina äänestää ja kyse on ainoastaan yhdestä pienestä osasta, joka voi sitten tulla unioniin. Eli täytyy nyt tällaiset haamut vain nyt saada kiinni eikä puhua vääristä, väärinkäsittein eurooppalaisesta verosta. Täytyy siis nyt sama, se, suorat sanat sanoa. Joka tapauksessa omista varoista sen verran, että ajan kuluessa me saisimme sitten jäsenvaltioiden kansallisen paineen vähenemään unionin talousarvion rahoittamisessa. Se on, itse asiassa on toiveena nytkin ja ollut jo kauan. Ja jos ajattelemme omia varoja, jotka po- pohjautuvat tuohon kansalliseen tasoon ja sitten jokaisen jäsenvaltion osuus on jo muutenkin ollut vähentymässä. Eli hyvä kollegani tässä ystävyyden hengessä tässä sanon, että omat varat, tämä uudet, uusi järjestelmänsä kautta sallivat vähentämään tuota kansallista painetta ja sitten auttaa tähän eurooppalaiseen verojärjestelmään, mutta kuitenkin nyt sitten saa, annan hänelle puheenvuoron puheenjohtaja, niin itse asiassa minä täällä jakelen näitä puheenvuoroja, niin joka tapauksessa nämä uudet omat varat ovat erään tyyppisiä veroja. Joka tapauksessa tullimaksut jäsenvaltioiden kerääminä toimivat. Osa pitää niistä 20 prosenttia itsellään. Tätä varmaankin kannattaisi myös uudelleen tarkastella. No, Amsterdam, Rotterdam ja Antwerpen tässä ovat varsinkin kyseessä. Ja sitten 20 prosenttia on kuitenkin aika paljon, kun ajatellaan tulliyksiköitä Hollannissa ja Belgiassa. Joka tapauksessa ajattelemme näitä tullimaksuja ja uutta verojärjestelmää, kun kansallista lainsäädäntöä tietysti pitää ryhtyä myös muokkaamaan tarvittavin osin. Eli nämä maksut kerätään jäsenvaltiotasolla, mutta siirretään unionin käyttöön. Eli tässä ikään kuin voidaan sitten vähentää tuota jäsenvaltioiden omaa osallistumista tuohon talousarvioon, ja näin myös sitten omia veroja voitaisiin heikentää kansallisella tasolla. No niin, nyt sitten nämä uudet omat varat ikään kuin sitten jokaisen eurooppalaisen verovelvollisen taakkaa nostattaisivat, niin se on väärä tieto. Turvallisuus, olkaa hyvä. Okay. Thank you, Chair. Um, I'll be... Kiitoksia. Kiitos. today and... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun eh, Turvaltsin puolesta, puhun nuorena eurooppalaisena kansalaisena, tyttönä, koska EU-politiikat suoraan vaikuttavat miljooniin tyttöihin ja siksi halusin alustussanoiksi korostaa sitä, että me tytöt vetoamme EU-hun, että se vast- täyttäisi ne vaatimukset, joita olemme esittäneet. Me haluamme sukupuolivastuullisen budjetin, haluamme, että EU investoi tyttöihin, meidän tulevaisuuteemme, investoi syrjinnän torjumiseen, koska sukupuolten välinen tasa-arvo ei ole pelkästään kaunis sana, jota voidaan käyttää siellä täällä, vaan se on tarpeen Euroopan talouden kannalta ja kaikkien kansalaisten hyvinvoinnin äh, elämänlaadun kannalta. Me siis äh, vain pyydämme, että EU kuulisi meitä nuorina kansalaisina ja laatisi sellaiset monivuotiset rahoituspuitteet, jotka todella äh, kuvastavat niitä arvoja ja niitä lupauksia, joita meille on tehty kaikissa puheissa, joita olemme kuulleet – ja ne kaikki, ja kauniita äh, lupauksia, joita meille on annettu. Ja nyt an, jotta Turvalds ei tunne itseään täysin turhaksi tässä vieressä, niin annan hänenkin mahdollisuuden sanoa muutaman sanan monivuotisista rahoituspuitteista. Thank you, Aino. Kiitoksia, Aino. Ja nyt kun mainitsen hänen etunimensä, niin voitte Äh, ehkä joskus jättää budjetin sivuun ja mennä äh, suomalaiseen kansalaisepokseen Kalevalaan, jossa äh, Aino mainitaan ja joskus häntä siellä Vainamöinen ähm, ahdistelee, mutta nyt palaan tähän meidän päivittäiseen elämäämme. Haluaisin kiittää yhteisesittelijöitä äh, kaikesta äh, kovasta työstä. Heillä on vielä paljon työtä edessään ennen kuin pääsemme yhteisymmärryksen neuvoston äh, kanssa. Minä tulen puhumaan varmaan enemmänkin IPCCn raportin vaikutuksen alaisena, koska kun me puhumme monivuotisten rahoituspuitteiden väliaikaisarvioinnista, meidän pitäisi ymmärtää, että väliaikaisarviointi tulee todella olemaan ilmastoon liittyvää, koska jos varmaan näitte joitakin lukuja eilen, josko näette tämän käyrän, jos me emme pysy tällä käyrällä nyt, niillä päätöksillä, joita teemme nyt, niin me tulemme jäämään siitä jälkeen Eli kun nyt palaan tähän väliaikaisarviointiin ja kun kuulen ainon toiveet, niin meillä on kyllä suuri työ edessämme. Meidän on tehtävä jotain, jolla on todella vaikutusta, ei vain meidän elämämme, vaan hänen elämänsä tulevaisuudessa. Kiitoksia. Merci. Merci. Kiitokset tästä. Kiitokset tästä vastuunkannosta ja myös ympäristöasioihin viittaamisesta. Mehän saatamme kohta tuhota koko maailman. Nyt sitten vihreiden puolesta. Sole, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitokset yhteisesittelijöille jo tehdystä työstä ja tästä uudesta lähestymistavasta mietinnössä eri toten tuosta toisesta osasta, eli nuo lainsäädäntötarkistukset ja sitten myös tämä toinen osio, jossa esitetään tarkemmat luvut. Ja näin tässä aika tavalla tarkoin on esitetty parlamentin esittämät kannat jo maaliskuussa ja myös toukokuun päätöslauselmassa. Uskomme, että tämä on johdonmukainen teksti ja äh, suurin osa parlamentin kannoista tähän on saatu kerättyä, joten me olemme myös ryhmänä äh, valmiita pysymään tässä riveissä äh, edeltävien kantojemme ja äänestyslinjojemme kanssa. Kuitenkin muutama, muutama parannusta tekstiin haikailemme ja muutamia tarkistuksia siksi teemme ja keskustelujen kautta varmasti tilanne korjaantuu. No niin, Muutama tärkeä kohta kuitenkin ryhmäni kannalta erityisesti, kun puhutaan näistä SDGistä ja äh, sitten tasa-arvoasioista. Nehän kuuluvat meidän pääprioriteetteihimme nuo kestävän kehityksen tavoitteet ja tasa-arvoasiat. Tätä kohtaa pitäisi korjailla varsinkin kahdessa ensimmäisessä mietintökohdassa. Ja olemme sitä mieltä, että pitäisi myös ottaa huomioon tuo 25 prosentin unionikustannusten, unionikulujen ohjaamisesta ilmastotavoitteisiin. Se on komission esityksessä esitettynä. Se ei ole ihan sama kuin meidän esityksemme omissa omissa mietinnöissämme, jossa esitimme korkeaa prosenttia, mitä pikimmin saavutettavaksi ja viimeistään 2027 vuoteen mennessä. Uskon, että meidän täytyisi löytää nyt jonkunlainen yhteisymmärrys siitä, mitä tämä sitten tarkoittaa, minkälaiseen kompromissiin mahdollisesti voisimme parlamentissa sitten päästä. Me myös huomauttaisimme, että tuon monivuotisen rahoituskehyksen pitäisi olla tasa-arvoon enemmän kiinnittyvää ja sitten täytyisi toimia mahdollisimman avoimesti tässä, eikä pitäisi mitään vaihtoehtoja sitten unohtaa tässä väliaikaisessa arvioinnissa, välivaiheen arvioinnissa, kun mietimme sitten eri tavoitteita monivuotisen rahoituskehyksen uudelleen tarkastelussa syvemmin. Ja kaipaisimme sitten muutamia korjauksia näihin oh, tiettyjen ohjelmien eh, lukujen justeraamiseen ESF Plus esimerkiksi siinä esitetään komission suunnasta eh, tuota nettosummaa nykyohjelmaan täytyy ottaa huomioon se, että tuota 1,3 prosentin kokonaiskattoa täytyy tässä kunnioittaa, niin kuin maaliskuun mietinnössä, lausunnossa me sanoimme. Ja sitten meidän täytyy muistaa, että pitää tuolla määräenemmistöpäätöksellä saada tämä läpi neuvostossa tämä monivuotinen rahoituskehys. Toisaalta meille ei käy sitten se tekstimuotoilu, jossa sanotaan, että monivuotinen rahoituskehys joka tapauksessa hyväksyttäisiin vaaleja ennen. Emme jätä kuitenkaan huomiota sellaista mahdollisuutta, että tuo saataisiin ennen vaaleja hyväksyttyä, mutta meidän mielestämme sisältö on paljon tärkeämpää kuin mitkään aikarajat joten kantamme siitä syystä riippuukin, ja äänestyksemme pitäisi riippua siitä, mikä tämän ehdotuksen varsinainen sisältö on, minkä ehdotuksemme sitten saamme neuvoston työn tuloksena. Ja omista varoista muutama sana vielä ensiksi olemme sitä mieltä, että tämän tekstin täytyisi saada vähän vahvistusta osakseen, olla paljon selkeämpi sanoinen, tiukempi, erityisesti CCCTPstä eli yhteisestä yhdennetystä yhtiöveropohjasta. Siinä pitäisi puhua vähän tiukemmin asioista ja meidän täytyisi myös sitten pitkään esitettyyn parlamenttikantaamme tukeutua eikä sitten ryhtyä sitä vesittämään pitkittääksemme tiettyjä epätavanomaisia kohtia ja menettelyjä. Ja nyt sitten muutamia tarkistuksia tosiaan olemme tekemässä siihen suuntaan kuin äsken tässä mainitsin ja odottelen yhteistyötä todellakin kaikkien yhteisesittelijöiden sekä varjoesittelijöiden kanssa. Kiitän. Kiitokset. Täällä ei näytä olevan Gwen edustajaa, mutta EFDDstä olkaa hyvä valitettava. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myöskin esittelijöitä heidän puheenvuoroista. Minun on sanottava, että en voi kuin olla monessa kohdin samaa mieltä kun puhutaan joidenkin ohjelmien merkityksestä. Olen esimerkiksi täysin samaa mieltä äh, köyhyyden äh, torjunnasta, äh, tutkimuksen tukemisesta kollega Turvalts, kun hän pyytää määrärahoja ohjelmia varten, jotka ovat tärkeitä nuorille. Olen samaa mieltä tästä. Meidän on kuitenkin huomioitava todellisuus ja vältettävä se, että menisimme hyvin populistisiin puheenvuoroisiin. Kyllä, minullakin olisi keski Turskissa, Italiassa paljon ihmisiä, jotka voisin kutsua tänne puhumaan, kertomaan siitä, mitä ongelmia meillä on näiden esimerkiksi tiukkojen sopimusten suhteen, meillä on Euroopan unionissa, jotka mahdollistavat sen, että emme voi korvata korvauksia, jotka ovat noin 100 miljoonan euron arvoisia. Äh, sitten meidän huomioitava, mitä Brexitin suhteen tapahtuu. Meidän on äh, vältettävä äh, se, että teemme ehdotuksia, joita ei voida toteuttaa. Jos äh, löydettäisiin varoja, niin se olisi hyvä asia, mutta jotkut maat joutuvat kymmeniä miljardia maksamaan enemmän, enkä tiedä mahdollistavatko budjettisäännöt, tiukat budjettisäännöt tällä hetkellä tällaista korotusta, joten minun mielestäni tämä on kyllä hieno ehdotus, mutta huonosti toteutettavissa. Ja minun toivoisin, että paljon tarkemmin yritettäisiin vähentää ähm, tuhlausta Euroopan unionin budjetin sisällä ja ähm, poistaa sellaisia ohjelmia, jotka eivät ole tehokkaita, tai jos määrärahoja menee maihin, jotka eivät sitten näitä määrärahoja käytä äh, kunnolla. Mainit, tarkoitan tässä esimerkiksi Turkkia, joka on maa, jolla on useita ongelmia. On myös muita budjettikohtia, joissa voitaisiin keskustella. Haluaisin enemmänkin tällaisia siirtoja sen sijaan, että vaatisin äh, vain lisäystä itsensä takia. Äh, sitten voisimme joidenkin esittelijän kanssa keskustella äh, eri maksualennuksista, koska mielestäni maksualennus voi joskus olla perusteltu. Toisaalta budjetissa on paljon sellaisia alennuksia, jotka, eh, josta voistaisiin keskustella. En puhu nyt tässä pelkästään eh, iso britannian maksualennuksesta, joka katoaa Brexitin myötä, mutta on maita, jotka hyötyvät alennuksista ja näitä eh, olisi sitten uudelleen arvioitava. Meillä on kuitenkin vielä mahdollisuus kollegoiden kesken keskustella tästä ja todella toivoisin, että palaisimme näihin lukuihin ja mm, realiteetteihin eikä tehtäisi pelkästään tällaisia populistisia pyyntöjä ja vaatimuksia. Kiitokset. No niin, tässä sitten olemme saaneetkin kuulla eri poliittisia ryhmiä. Ja sitten muut kollegat, jotka haluavat sanoa jotakin, niin olkaapa hyvä. Ensiksi Manka, olkaapa hyvä. Jakujem, pan No. Kiitos puheenjohtaja. Toisaalta monet jäsenvaltiot haluavat tällaisia tulonsiirtoja, mutta eivät tee tarpeeksi investointeja. Mehän parlamenttina vuonna 2003 jo löysimme hyvän ratkaisun ja silloin tietyt hallitukset olivat sitä mieltä, että jos otetaan tällaisia omia varoja käyttöön, niin he, näillä hallituksilla ei ole enää sanomista talousarviosta, mutta eihän se pidä paikkaansa. Me, meillähän on tämä Montin raportti omista varoista, sen eteen tehtiin pitkään töitä. Ja mehän tämän raportin hyväksyimme yksimielistä, vain yhdestä kohdasta oli erimielisyyttä. Mutta nyt sitten nämä Montin raportin ehdotukset on unohdettu. Minä komissiolta kysyin jo jokin aika sitten, miksi tämä hiilivero on jätetty pois. Se olisi hyvä tulolähde. Ja näin pystyttäisiin rahoittamaan tätä seitsemänvuotista monivuotista rahoituskehystä. Ja komissio sanoi, että tämä, tätä harkittiin, mutta en tiedä, miksi hiilivara sitten loppujen lopuksi jätettiin pois. Sin, sitä en saanut komissiolta tietää. EUn talousarvion on oltava sellainen, että kansalaiset ymmärtävät sitä muutoin. Saattaa olla, että tulee uusi Brexit eteen. Ei ole kyse tulon siirroista. Meidän pitää ajatella kansalaisten hyvinvointia. Merci, merci. Kiitokset tästä. Niin, hiiliverotus varmasti kaipaa miettimistä tosiaan. Ja Gressle seuraavaksi. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää kysymyksiä. Minä en täysin ymmärtänyt, mitä lapsitakuu tarkoittaa. Voisivatko esitelleet puhua tästä enemmän? Sitten oikeusvaltioperiaate asiassa halusin sanoa, että tämä on todellakin virstan pylvässä läpi murtokomission ehdotuksessa. Jos me sitä sanomme, että oikeusvaltioperiaate kyllä ja myöskin raha haitallisia vaikutuksia, mutta ei sitten edunsaajille. Ne, eihän tämä toimi. Kyllähän tämän täytyy olla tunnettavissa. Mehän eh, valehtelemme itsellemme, jos teemme tällaisen tarkistuksen. Minä voin tietenkin ymmärtää, että me kaikki haluamme pitää ohjelmat käynnissä, mutta jos on vakavia ongelmia eh, maassa oikeusvaltioperiaatteen suhteen, niin eihän se ole vain jossain pääkaupungissa kaukana, vaan se tarkoittaa, että poliisi ja oikeuslaitos eivät toimi. Se tarkoittaa, että lopulliset edunsaajat eh, tulevat tiettyjen rakenteiden huijaamiksi. Esimerkiksi unkarilainen tapaus, jossa meillä on lopullinen edunsaaja, eh, joka EUn eh, budjetista vei rahaa, eikä tätä asiaa kansallinen eh, oikeuslaitos selvitä. Eli tällaiset vaatimukset eivät mielestäni tue tavoitetta. Meidän pitäisi harkita tätä. Komission ehdotus on tässä kohdin erittäin hyvä. Äh, harmittelen kovasti sitä, että äh, e, tarkistukset myös poistavat eurooppalaisen lainsäädännön noudattamisen euroalueella. Miten haluamme äh, pitää euroalueen toimivana, jos otamme sen eurooppalaisen lainsäädännön ulkopuolelle, oikeusvaltioperiaatteen ulkopuolelle? Tämä on suuri virhe. Me olemme riippuvaisia euroalueen toimivuudesta jos emme varmista, että euroalueella noudatetaan lainsäädäntöä, niin sitten euroalue romahtaa. Teemme päinvastoin kuin pitäisi tehdä. Mielestäni komission ehdotus on tässä asiassa erittäin hyvä. Kysymys kuuluu sitten, kuinka radikaalisti eu lainsäädäntöä pitäisi noudattaa. Tässä hän pitkään asti komissio ei ole ollut kovinkaan johdonmukainen ja radikaali. Sitten tämä integraatio oikein hyvä, mutta nämä kaksi muuta asiaa ovat kyllä erittäin vakavia. Kiitoksia. Kiitokset Kresle. Muistutan teitä siitä, että meillä on Kontin kanssa huomenna iltapäivällä kokous. Ja siellä sitten eritoten puhumme tästä oikeusvaltioasiasta. Ja nyt Sarvamaa, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kolme huomiota. Ensinnäkin prioriteeteista. Ja tietysti ensiksi, aivan ensiksi haluaisin onnitella yhteisesittelijöitä kovasta työstä tämän eteen. Mutta sitten vielä näistä huomioista. Prioriteetit. Kyllä. Me heittelemme niitä aivan kuin ilmaan ja mainitsemme aina turvallisuuden, maahanmuuton, tutkimuksen, työpaikojen luomisen PK-yritysten kautta, mutta aina mainitaan myös maatalous ja kohesio ja monia muitakin asioita. Ja sitten, jos olemme rehellisiä, niin jopa tämä 1,3 prosenttia, joka on tavoitteemme, ei edes riittäisi kaikkien näiden prioriteettien hoitamiseen. Joten haluaisin tässä vain sanoa, että meidän pitää todella olla selvillä näistä prioriteeteista, mitä ne sitten olisivatkaan. En nyt luettele niitä mm, tärkeysjärjestyksessä, mutta jos kysymme kansalaisilta, kuten olemme tehneetkin, on hyvin selvää, mitä kansalaiset ajattelevat prioriteeteista. Turvallisuus, maahanmuutto ja ilmastokysymykset. Eli selkeät prioriteetit ja minä haluaisin korostaa yhtä prioriteettia, nimittäin verkkojen Eurooppa-välinettä ja liikennettä. Se ei ole vielä prioriteettina. Tämä on aivan kuin tämmöinen äpärän asemassa ollut ohjelma, joka on unohdettu jäsenvaltioiden, mutta myös unionin politiikassa. Sillä voitaisiin todella luoda lisäarvoa. Eli selkeästi pitäisi erotella, mitkä todella ovat prioriteetit. Toiseksi, tässä on kyse lisäarvosta. Meidän pitää ymmärtää, että tällä koko harjoituksella on aivan eri ulottuvuus. Kyse ei ole pelkästään tästä sisällöstä, vaan tuloksista emme ole vielä tässä tarpeeksi pitkälle menneet, en, emme ole puhuneet tarpeeksi selkeästi. Ja tässä väliaikaisessa mietinnössä ei välttämättä sitä tarvitse sanoa, mutta meidän pitää pitää tämä mielessä. Meidän on pystyttävä pistämään veronmaksajien rahat tuottamaan tulosta. Siitä me aina puhumme, mutta meidän pitäisi siitä luoda myös tarkat määritelmät. Ja kolmanneksi oikeusvaltioperiaate. Minä olen yhteisesittelijä Rova Kadia Sabalin kanssa tästä asiasta ja siksi haluaisin käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni vastatakseni Rova Kreslelle. Teidän kysymyksenne on tietenkin erittäin tärkeä ja tässä on aivan kuin kyse siitä, että neliö yritettäisiin pienestä reiästä saada menemään Eli tavallaan sanotaan, että no rahahanat kiinni, mutta edunsaajien ei pitäisi kärsiä. Miten tämä siis yritetään tehdä? Ja nyt haluaisin palata omaan mietintöni oikeusvaltioperiaatteesta. Eh, haluaisin vain sanoa, että loppujen lopuksi oikeusvaltioperiaate sanktioilla pitää olla todellinen, todellinen merkitys siis tuolle jäsenvaltiolle, joka ei kunnioita oikeusvaltioperiaatetta. Tässä väliaikaisessa mietinnössä, mietinnössä minun mielestäni ei tarvitse mennä yksityiskohtiin tästä asiasta, sillä se kyllä käsitellään toisessa asiakirjassa. Kiitos. Kiitos tästä Sarvamaa. Ja seuraavaksi Högi, olkaa hyvä. Merci, euh, president. Ja, ich hatte... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, minullahan oli kaksi kertaa ilo äh, saada neuvotella äh, rahoituspuitteista. Parlamentilla ei se nyt sentään aina ilo ollut, koska se, mitä me parlamenttina äh, sisällöllisesti pidämme tarpeellisena, jotta Euroopan unioni olisi toimintakykyinen ja vastaisi siihen, mitä kansalaiset tarvitsevat, että se löytyisi budjetista ja samanaikaisesti eh, eh, voitaisiin huomioida yhä nopeammin etenevä eh, maailma, globalisaatio ja niin poispäin, niin se vaatii myös budjettivastauksia. Ja todellakin haluaisin onnitella kumpaakin esittelijää siitä, että he löysivät uuden lähestymistavan mennään neuvotteluihin, että on selvä tarjous että on selvä määritelmä ja erittelyluvuista. Tämä on asia, jota emme aikaisemmin ole tehneet ja tämä todella lisää parlamentin uskottavuutta, joten todella nostan hattua. Samanaikaisesti on totta, että osa budjetista ei tule hallinnoiduksi kunnolla, erityisesti jäsenvaltioissa. Ja tämä on aina haitaksi, kun käydään keskustelua siitä, mitä määrärahoja Euroopan budjettiin tarvitsemme. Eli kyllä meidän on nyt vähän osoitettava tätä ongelmaa eikä vain valittaa yhtäältä kansallisen budjettipolitiikan rajoituksista, mutta samanaikaisesti olla kykemättömiä käyttämään Euroopan budjetin tarjoamia määrärahoja. Kyllä meidän yhdessä ja joidenkin jäsenvaltioiden erityisesti on oltava vähän johdonmukaisempia ja parempia. Erity- ja lisäksi tähän kuuluu myös se, että kun puhumme näistä määrärahoista, erityisesti suurissa rahastoissa, oli kyse sitten kohesiorahastosta tai maatalouden kehittämis äh, rahastosta, niin on aivan selvää, että ilman näitä äh, määrärahoja monet jäsenvaltiot, ja äh, lasken tähän omaan osavaltioni Schleswig-Holsteinin mukaan, joka yli 700 miljoonaa on tällä kaudella saanut seudun kehittämisrahastosta plus suorat tuet maataloudesta, niin että tällaisessa tukijärjestelmässä puolet maatalouden tuesta tulevat EUn budjetista. Eli myös sellaisille alueille, jotka ovat vähän keskiverto BKT yläpuolelle, tämä on hyvin tärkeä aihe. Tämä on asia, jonka huomasin, kun järjestin työryhmiä maatalouspolitiikasta, maahanmuuttopolitiikasta, tutkimuksesta ja kehityksestä ja monesta muusta aiheesta vaalipiirissäni. Ja nyt on todellakin käsiteltävä sitä asiaa, jonka komissio on tähän pelikentälle pannut, eli Brexit. Mehän emme tiedä, mikä loppulasku tulee olemaan. Ero on aina kallis, oli sitten yksityinen ero tai tällainen poliittinen ero. Ja jos tätä loppulaksua ei makseta, niin sitten ei päästä mihinkään poliittiseen sopimukseen. Meillä on Viinin yleissopimus kansainvälisestä sopimusoikeudesta, ja jos ei sitä noudata, niin sitten ei kumpi kumppanina ole luotettava. Tämä on yksi osa sitä poliittista totuutta, joka meidän on sanottava aivan selvästi ystävillemme Isossa Britanniassa. Mutta se, että sanotaan, että haluamme enemmän tehokkuutta, siksi on oikein sanoa suurten rahastojen suhteen, että mitkä ovat vaatimukset. Jos haluamme omavastuuta, niin kyllä siellä täytyy olla vielä eurooppalaista valvontaa ja se tulee maakohtaisten suositusten ydinelementeistä, eli on hallinnoitava taloutta kestävästi ja on synnyttävä myönteistä kehitystä kasvulle ja työllisyydelle. Ja jos nyt puhutaan oikeusvaltioperiaatteesta, niin sitä ei kukaan voi ohittaa tätä vaatimusta, että jos haluamme olla uskottavia tai muuten menetämme koko uskottavuutemme ja sitten vaalikampanjasta tulee hauskaa. Pyydänpä vain, että katsotte EU-tuomioistuimen päätöstä portugalilaisten tuomareiden valituksesta. He san, tuomarit sanoivat, että heidän palkkaansa leikattiin ja sanottiin, että heidän riippuvattomuutensa äm, vaikuttaa tämä. Tuomioistuin hylkäsi tämän vaatimuksen, koska kriisin aikana kaikki äm, julkisen sektorin työntekijät joutuivat Mm, leikkaamaan palkastaan, joten tämä ei koskenut pelkästään tuomareita. Tämä on yksi asia, mutta mielenkiintoisia olivat perustaneet. Minä en ole juristi, mutta pystyin tämän ymmärtämään. Siinä sanotaan hyvin selvästi, mikä tulee esiin perusoikeuskirjassa, eli tuomioistuinten ja tuomareiden riippumattomuusvaatimus. Perusoikeuskirja on osa sopimuksiamme ja se on todellinen mm, käyttöohje joillekin jäsenvaltioille, joiden kohdalla tämä on ongelma. Siksi me budjettikysymyksissämmekään voi tätä asiaa kiertää, vaan tuomioistuinkin on aivan selvästi esittänyt vaatimuksensa liittyen oikeusvaltioperiaatteeseen. Tietenkin voidaan keskustella siitä, onko 1,1x vai 1,3 oikea luku. Ja tämä on monissa jäsenvaltioissa arkaluontoinen kysymys. Ja puheenjohtaja meidän on sitten äh, siitä, mikä käynnistyi useita vuosia sitten täällä valiokunnassa, mutta sitä ei ole ehkä seurattu riittävästi, koska jäsenvaltiot eivät ole siitä kiinnostuneita. Aina kun perustamme viraston, eurooppalainen rautatievirasto esimerkiksi, millaisia seurauksia siitä on jäsenvaltioissa. No ne jättävät kotopuolessa hallintonsa ennalleen. Me haluamme luoda eh, lisäarvoa, mutta syntyykin kaksinkertaisia rakenteita tehtiin yhteinen päätös, kuka päättää virastoista, jäsenvaltiot, mutta sitten kotona ei huomioida seurauksia. Meidän pitäisi nyt murtaa nämä rakenteet ja eh, keskustella neuvoston ja jäsenvaltioiden parlamenttien kanssa näistä kaksinkertaista kolminkertaisista rakenteista selvemmin eh, keskusteltava siitä, mitä on käsiteltävä Euroopan tasolla, missä olemme menneet ehkä liian pitkälle ja mitä voidaan purkaa. En minä kaikkia eh, Euroopan virastoja todellakaan eh, kannata. Joitakin asioita voitaisiin antaa myös esimerkiksi yliopistojen käsiteltäväksi. Sitten tutkimus. Sanoimme, että voisimme tukea kolme kertaa enemmän erinomaisia tutkimushankkeita, jos meillä olisi määrärahat siihen. Tämä johtuu siitä, että tämä yhteinen äh, tavoite kolme prosenttia pitäisi äh, antaa tutkimukseen ja kehitykseen on sellainen, että sitä ei ole monessakaan jäsenvaltiossa vielä saavutettu. Ehkä siksi, että kansallisissa budjeteissa ei ole riittävästi määrärahaa. Kaikkihan ei ole niin yksinkertaista. Siksi me vaatimme tätä lisäystä auttaaksemme ehkä myös niitä jäsenvaltioita, joissa tutkimusta ja kehitystä on erityisesti edistettävä. Ja siksi kohesiota ei saa laittaa vastakkain maahanmuutto- ja naapuruspolitiikan kanssa, mutta se on kuitenkin otettava mukaan tähän budjettikeskusteluun, mitä artiklat 78 ja 80 sanovat, niin esimerkiksi kriisimekanismi, kun syntyy suuri siirtolaisvirta, mutta myös 80 artikla, nimittäin taakanjako. Jotkut ovat sitä mieltä, että tämä ei laisinkaan koske, vaikka kaikki ovat sopimuksen ratifioineet. Ja siksi on aivan oikein, että huomioidaan tämä komission lähestymistapa, että ne jäsenvaltiot, jotka tekevät enemmän, saavat enemmän maarahoja, jotta äh, olisi todellista äh, uskottavuutta, mutta ei pitäisi asettaa äh, asioita vastakkain. Ei myöskään maaseudun kehitystä pidä asettaa turvallisuuspolitiikkaa vastaan. Jos mä yhteinen turvallisuusrahasto, niin sekin tuo lisäarvoa. Kansalliset menot, jotka luovat kansallisten järjestelmien tilkkutäkin, sen voimme ehkä purkaa ja tällä tavoin myös vähentää julkisia menoja. Yksi esimerkki puheenjohtaja, jos olen sitä mieltä, että meidän täytyy asiaan puuttua, jotta sitten pystyisimme hyvin perustelemaan tämän 1,3 luvun. Kyllä nämä erot pitäisi nostaa esiin ja neuvotteluissakin niitä käsitellä. Je n'arrivais pas à connecter mon micro. Je rem... No niin, kiitokset tästä, Bögem, muistutuksistanne. Ja sitten Gardia Saval seuraavaksi. Olkaapa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. No minä tietysti myös omasta puolestani esittelijöitä onnittelen. En ollenkaan pelkästään viran puolesta, koska mainiota työtä tässä on saatu aikaan konkretiaa tosiaan nyt sitten kaipaan parlamentin ehdotuksiin, koska useaan otteeseen olemme sitten puhuneet näistä poliittisella tasolla suurella poliittisella tasolla ja pienemmälläkin, mutta emme ole välttämättä saaneet sitten mustaa valkoiselle siitä, mitä me oikeastaan konkreettisesti tarvitsemme ja kaipaamme tässä politiikassa. Meidän täytyy olla kaikilla, kaikissa asioissa, kaikista ohjelmista selvä vastaus, selvä kanta. Ja kaikkiin komission tekemiin ehdotuksiin meidän täytyy antaa selkeä vastaus. Ja nyt tämä teksti on oikeastaan erinomainen. Eli e, e, tässä sitten on tiettyä joustoa, jotta voidaan vähän sitten sitten mm, myös totta kai joustaakin. Ja näin parlamentti vaikuttaa johdonmukaiselta ja korneudilta. Ja nyt esittelijöiden tekemät ehdotukset osoittavat, miten vakavasti me otamme tämän asian etsiessämme parlamentin yhteistä kantaa. Tietysti tämä ehdotus on selvä, mutta tämä on myös toteutettavissa. Ja siksi nimenomaan korostan tätä toteutettavissa olevaa talousarviota, eli mitkä ovat tarpeemme, ja sitten me laskemme niitä noin vain, ja sitten me olemme asettaneet tietynlaisen rajan tähän myös, että me vaadi ihan mahdottomia. Ja näin me sitten olemme lähteneet liikkeelle sellaisesta, e- että nämä, nämä uudet lisäykset eivät itse asiassa johda suunnattomiin leikkauksiin vanhan, vanhojen politiikan alueiden ja tavoitteiden kanssa. Tämä on myös järkevää. Eli tämä on siksi toteutettavissa todellakin koska muussa tapauksessa me sitten saamme taas vaikka kuinka monta lisätalousarviota myöhemmin aikaan. Ja tästä kohesiopolitiikasta sen verran, että meillä on valitettavasti epätasa-arvoisuus vain kasvussa sekä henkilöiden välillä että alueiden välillä. Ja ilmastonmuutos asettaa meille varsinaisen ultimaatumin, me voi tässä nyt loputtomiin sitten odotella ja, ja jättää sitten käyttämättä mahdollisuuksia, joita meillä on monivuotisessa rahoituskehyksessä sitä torjua ja jos ajattelemme sitten köyhyysasioita, no sielläkään emme ole köyhyyden torjunnassa riittävästi tehneet työtä tähän mennessä. Ja jos ajattelemme tuota 1,3 prosentin korjausta, niin se on aika realistinen sinänsä mutta riittääkö se kuitenkaan, sitä täytyy sitten vielä tarkemmin miettiä. No, joka tapauksessa monivuotisesta rahoituskehyksestä me olemme korostaneet myös tuota, tuota kestävän kehityksen tavoitteita. Se on oikein hyvä asia ja me olemme asettaneet omat tavoitteet Euroopan unionille ja siksi emme saa unohtaa tuota strategiaa myöskään, näitä kestävän kehityksen tavoitteita. Se täytyy olla meidän pohjanamme, ikään kuin oppaanamme, ohjenuoranamme näissä ohjelmissa, joita päätämme sitten rahoittaa ja tuo tuosta 1,3 prosentista, se on hyvä ehdotus. Siitä ei tarvitse sitten ryhtyä suunnattomiin leikkauksiin muissa ohjelmissa rahoittaaksemme sitten muita. Eli meidän täytyisi pysyä tällä linjalla. Ja sitten omista varoista. Parlamentin ehdotus varmaan sinänsä on hyvä olen täysin samaa mieltä siitä, mitä siinä on sanottu, mutta me voisimme vielä vähän konkretisoida sitä enemmän. Mehän ei meidän tarvitse missään tapauksessa tässä nyt yhtyä mitään uutta keksimään, koska maaliskuun tekstistähän sitä voitaisiin etsiä tähän lisäystä. Eli vähän menisimme pikuisen eteenpäin. Konkreettiset luvut, tietysti tässä on syytä esittää ja sitten konkretisoida tätä vähän enemmän siitä, sitä, että se olisi kaikille sitten eh, johdonmukaisempaa ja kristallin kirkasta, mihin oikeastaan tähtäämme. Ja sekin voitaisiin sitten ottaa tuota maaliskuun ö, eh, tekstistä jo. Eli vähän työtä on tässä tehtävänä, mutta kuten jo aluksi sanoin, niin tässä on aivan erinomaisesti lähdetty liikkeelle. On hienosti ja fiksusti esitetty asiat tähän mennessä myös jo eh, konkreettisiin ehdotuksiin ja selkein taulukoin ja niin poispäin ja on annettu sitten tällainen selkeästi jäsennäyty vastaus tuohon, mitä olemme saaneet noista muista toimielimistä ja näin voimme lähteä sitten hyvin mielin neuvostoon. No niin, kiitos. Kiitos tästä Gardia Savalille. Muu, kuka muu ei näytä pyytävän puheenvuoroa tällä erää, joten talous- ja sosiaalikomitean edustajaa tässä, tässä vaiheessa ja sen jälkeen alueiden komitean edustaja. Heiltäkin odotellaan lausuntoa tästä Olkapa hyvä ETSKn edustaja Javier Ortiz ensiksi. Hetkinen, voisitteko te viidessä minuutissa tiivistää? Kyllä, kyllä, espanjaksi siis. Jatkan. Kiitokset kutsusta. Kiitos, kun sain tulla esittelemään etsk kantaa. Tämä on tarkoitus hyväksyä tai hyväksyttiin siis täysistunnossa syyskuussa 19. päivä. Kiitokset esittelijöille. Olbrichtille, Tomalle, Duprelle ja Lewandowskille. Kiitokset siitä, että olette myös näissä yhteisissä kokouksissamme lausuntoa valmistellessamme meitä auttaneet ja erinomaisen tuloksen olette myös itse saaneet tänne aikaan. Se täytyy, sitä täytyy kyllä korostaa. Eli tämä on hieno teksti, siinä on konkreettisia lukuja esitetty ja se myös vastaa meidän talomme ETSK on siis kantaa suurin osa todella toivoi, että me puhuisimme sitten selkein sanoin näistä asioista ja tämä sitten vastaa juuri työntekijöiden, työnantajien ja sitten yritysmaailman toiveita, joita näitä kolmea, hän siis minun e, e, edustamani laitos edustaa. Tämä on juuri se perusviesti, jota me haluamme myös omassa lausunnossamme viedä eteenpäin. Eli riittävät varat täytyy sitten määritellä komission ehdotuksessa ei välttämättä ole oltu niin konkreettisia. Eli miten me voisimme sitten näin monimutkaisessa ja hankalassa vaiheessa Euroopan historiaa jollain tavalla käyttää järkevästi käytettävissä oleviamme, olevia varojamme. Ja näin sitten saamme kunnianhimoisen tavoitteen tähän talousarvioon, miten voimme järkevämmin käyttää näitä vähempiä varoja, joita meillä on olemassa. Nämä elementit ovat siis tarpeellisia ja olennaisia. Jos ajattelemme tuota Euroopan keskuspankin ekspansiivisen rahapolitiikan keskeyttämistä ensi vuoden alusta, tässä tulee siis muutoksia. Ja sitten jos mietimme erilaisia riskejä, joita on kaupallisissa suhteissa olemassa, kun protektionismi vain nousee. Mutta jatkamme kuitenkin Euroopan unionissa sillä linjalla, että kohesio, tuo yhteiskunnallinen kohesio on meillä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 ja myös jäsenvaltioiden väliset erot on otettu huomioon ja niiden tasapainottaminen tietenkin. Tämä on tietysti merkittävää, jotta me ajaudu sitten poliittiseen kriisiin syvemmälle, koska me olemme havainneet, että nationalismi nousee, kansallismielisyys kasvaa, populismi on hyvinkin suosittua, oikeusvaltioperuste horjuu useallakin kolkalla. Eli näin meidän täytyy nyt sitten muistaa tällainen Euroopan Euroopan unionin yhteinen vastuu siitä, että me haluamme edistää sellaisia politiikkoja, jotka ovat toisen tyyppisiä kuin nyt vallalla olevat. Ja näin sitten tämän sanottua, niin haluan kiinnittää aivan lyhyesti tiettyihin konkreettisiin kohtiin tässä tekstissä huomiota, jos ajattelen tuota, noita lukuja joita tässä tekstissä on esitetty. Eli pitäisimme kiinni vähintään siitä rahoitustasosta, joka nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä on koheesiopolitiikkaan ja maatalouspolitiikkaan erityisesti. Ja sitten voitaisiin muutamia otsakkeita korjailla, jos ajatellaan tuota investointipuolta, tuota strategisten investointien rahoitusta, rahastoa ja sitten tietysti kokonaan tuota raho, investointien rahoitusotsaketta. Me kaipaisimme tähän Euroopan unionin sosiaalisten oikeuksien vahvistamiseen rahaa, jotta jäsenvaltiot voisivat sitten Göteborgin, Göteborissa viime marraskuussa hyväksyttyjä päätöslauselmia käytännössä ryhtyä toteuttamaan. Eli jos nyt kiinnitämme huomiota tuohon Göteborgin strategiaan ja taloudelliseen ja poliittiseen kestävän kehityksen strategiaan, niin me, me yhte, yhdessä, nämä kaikki yhdistämällä voisimme sitten saavuttaa nämä tulokset, joita esitetään vaikkapa Pariisin sopimuksessa ilmastonmuutoksesta, unohtamatta tuota Göteborgin sosiaalista puolta. Ja tämä, tähän kiinnitän siis huomiota. Ja toiseksi sitten omat varat kaikkia eri ehdotuksia meidän täytyy sitten miettiä. Mario Monti on tätä ryhmää, korkean tason ryhmää johtanut, jossa mietitään sitten näitä omia varoja kehiteltäväksi. Ja tämä kanta sinänsä kritisoi ja arvostelee kovastikin komission ehdotuksia, mutta ei kuitenkaan heitä sitä tyystin romukoppaan. Siinä esitetään vain yksinkertaistamistoiveita, rakenteeseen muutoksia ja niin poispäin. Ja sitten, mutta kuitenkaan näihin komission esittämiin varsinaisiin tavoitteisiin ei sen enempää kiinnitä huomiota. No nyt kiitokset vain. Kyllä minä päätän tämän puheenvuoron ihan oikopäätä. Kiitos. Kiitos tästä teille. Ja seuraavaksi Nikola Dobroslavic alueiden komiteasta. Thank you, Chair. For the... Kiitos puheenjohtaja, että saan esitellä täällä alueiden komitean lausunnon, jonka olemme siis laatineet monivuotisista rahoituskehyksistä. Aivan lyhyesti muutamia seikkoja haluaisin korostaa lausunnostamme. Alueiden komitea tunnustaa, että Euroopan komissiolla oli vaikea tehtävä laatia tämä ehdotus, kun otetaan huomioon etenkin Brexit. Ehdotus on hyvä lähtökohta tuleville keskusteluille, mutta sitä pitää merkittävästi muuttaa ennen lopullista hyväksymistä. Me tuemme komission painopisteitä ja prioriteettien valintaa ja sitä, miten on määritelty lisähaasteet ja sanottu, että tarvitaan lisämäärärahoja näiden haasteiden selättämisiin. Mutta sitä ei kuitenkaan pitäisi tehdä kohesion, kohesio- ja yhteisen maatalouspolitiikan kustannuksella. E, ennen kaikkea ei pitäisi tässä vahingoittaa maaseudun kehittämispolitiikkaa. Me tuemme sitä, että määrärahojen käyttö kytkeytetään oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen, mutta me haluamme selkeitä sääntöjä ja me haluamme, että lopulliset loppuedun saajat suojellaan siinä tapauksessa, että jäsenvaltiolle määrätään sanktioita. Me vastustamme tiukasti leikkauksia kohesiopolitiikkaan ja sitä, että yleisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa äh, lopullisten edunsaajien asemaa on äh, huononnettu. Me vastustamme leikkauksia yhteiseen maatalouspolitiikkaan, ennen kaikkea toiseen pilariin, eli maaseudun kehittäminen. Alueiden komitea komitea ja Euroopan parlamentti ovat aikaisemmin vaatineet korkeampia omia varoja, jotka ratkaisisivat ongelman siitä, että on uusia prioriteetteja ja haasteita. Näin pystyttäisiin pitämään yllä ainakin kohesiopolitiikan ja yhteisen maatalouspolitiikan nykyistä rahoitustasoa. Tämä olisi ainoa hyväksyttävä tulos alue- ja paikallisviranomaisten näkökulmasta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos äh, lausunnon valmistelijalle. Kiitos näistä hyvin selkeistä kommenteista. Ennen kuin annan puheenvuoron yhteisesittelijöillemme, haluaisin vielä onnitella heitä ilmaista ihailuni Niin, ja itse asiassa eh, annan vielä puheenvuoron herra Schwarzillekin. Eh, mutta haluaisin siksi sanoa, että tämän mietinnön pohjalta pystymme lähtemään hyvältä, eh, hyvällä, hyvillä lähtökohdilla neuvotteluihin neuvoston kanssa. Olemme pystyneet siis määrittelemään itsellemme neuvotteluvaltuudet. Haluaisin vielä korostaa tässä eurooppalaista lisäarvoa ja siitä, minkälaisia haasteita globalisaatio meille asettaa, mitä tulee siis ilmastoon, maahanmuuttoon, turvallisuuteen, digitaalisuuteen, avaruuspolitiikkaan. Kuten herra Böge sanoi virastoista, niin, niin minäkin olisin sitä mieltä, että kansallisella tasolla ei olla aivan tehokkaita kaikkien, kaiken rahoituksen suhteen ja tehokkaampia voitaisiin olla EUn tasolla, joten ehkä valtion ja hallitusten päämiehelle voitaisiin esittää sellainen ehdotus, että voitaisiin päästä sopimukseen euro- yhteisen eurooppalaisen edun hyväksi. Me, meidän pitäisi puolustaa kansalaistemme etua ja myös eurooppalaista suvereniteettia ja näin voitaisiin edes, jos, jos tunnistetaan sellaisia kuluja, joita, joita, tai rahankäyttöä, joka ei ole tehokasta kansallisella tasolla, niin tällaiset, tällaiset määrärahat voitaisiin sitten myöhemmin, joita siis tehokkaasti käytetty, voitaisiin siirtää kansalliselta tasolta EUn tasolle. Ja näin tämä voitaisiin siis tehdä ilman, että että kansalliset, kansallinen budjetti tästä kärsisi. Nyt antaisin vielä puheenvuoron herra Schwarzille. Kiitoksia puheenjohtaja. Tulen esittelemään joitakin eh, ennakkokommentteja komissiolta liittyen tähän Ähm, väliaikaiseen mietintöluonnokseen. Tämä mietintöluonnos on oikein hyvä pohja tuleville neuvotteluille neuvoston kanssa ja meidänkin osaltamme onnittelut neljälle esittelijälle. Tietenkin e, teidän kokonaissummanne on hyvin kunnianhimoinen, 1,3 prosenttia BKT, mutta se on hyvä, että se on kunnianhimoinen. Näinhän parlamentin kuuluukin toimia. Te olette lisänneet tämän mietinnön uskottavuutta hyvin yksityiskohtaisesti eh, jakamalla tämän 1,3 prosentin eh, lisäyksiin eri ohjelmissa, ja tämä on erittäin hyödyllistä ajatellen sitä keskustelua, jota me käymme neuvostossa. Komissio myös toivottaa tervetulleeksi sen, mitä sanotte useista horisontaalista kysymyksistä. En nyt nosta esiin kaikkia niitä, mutta yhden tärkeän haluan ottaa esiin, nimittäin joustavuuden. Teidän mietintönne perustuu komission ehdotukseen joustavuudesta. Pyydätte lisäjoustavuutta ja sen me ymmärrämme tietenkin. Valitettavasti neuvostossa keskustelu menee päinvastaiseen suuntaan ja on joitakin jäsenvaltioita tai jäsenvaltioryhmiä, jotka haluavat yhdistää joustavuusvälineitä, useita joustavuusvälineitä ja näemme sen vaaran, että tämä voisi hyvin mm, voimakkaasti vähentää joustavuutta. Me yhdessä tiedämme, mitä eh, joustavuus on tuonut tälle monivuotisille rahoituspuitteille esimerkiksi vastaus maahanmuutokriisiin, maahanmuutokriisin ulkoinen ja sisäinen ulottuvuus. Se onnistui kiitos sen joustavuuden, josta neuvoteltiin ja me olemme hyvin huolissamme siitä, että tämä puretaan. Ja tämä on asia, joka vaatii erityishuomiota tulevina viikkoina myöskin, kun te keskustelette neuvoston kanssa omista varoista. Toivotamme tervetulleeksi mietintönne. Kuulemme kyllä, mitä vaaditte selvästi. Myöskin tämä omien verojen ja monivuotisten rahoituspuitteiden välinen linkki. Neuvostokin on tietoinen tästä ehdollisuudesta, kuten esittelijä Lewandowski sanoi. Olemme myös ottaneet huomioon, ja komission jäsen Oettinger on sanonutkin tämän useassa tilaisuudessa. Mahdolliset muut omien varojen ehdokkaat, digitaalivero, transaktiovero. Ja komissio on valmis tarkastelemaan niitä, kunhan keskustelu näiden verojen perusasetuksesta on edistynyt pidemmälle. Kiitoksia oikein paljon siitä, että tuette tätä oikeusvaltio mekanismia. Äh, minun on ehkä hiukan selvennettävä, koska tämä oli osa keskustelua ja edustaja Kresle puhui tästä 4.2 äh, artikla tässä äh, asetusluonnoksessa todellakin suojaa lopulliset edunsaajat, joten jaamme teidän huolenaiheen ja huomioimme sen asetuksessa. Se, mitä pyytäisimme teitä harkitsemaan, Äh, on se, että halutaanko tätä todellakin kutsua rangaistusmekanismiksi. Äh, perus, oikeuden perusta äh, oikeusvaltiomenetelmälle on hyvä varainhoito. Emmekä me pidä tätä rankaisuna. Hyvä varainhoito on oikea tapa hallinnoida yhteisiä varoja ja rankaisumenetelmä kuulostaa liian tiukalta sellaisessa asiassa, jonka pitäisi olla itsestään selvä. Lisäksi haluaisin kertoa teille vielä enemmän tästä prosessista. Asiasta tullaan keskustelemaan Koreperissä tällä viikolla jostakin näistä horisontaalista kysymyksistä mukaan lukien joustavuus sitten myöskin otsakkeista 1, 3, 5 ja 7. Sitten ensi viikolla on yleisten asioiden neuvosto ja meillä on lounas keskustelu monivuotisista rahoituspuitteista, äh, joka käsittelee näitä asioita ja sitten sen jälkeinen ähm, briefaus parlamentille. Työ edistyy hyvin nopeasti. Neuvostossa meillä on kaksi eh, kokousta per viikko ja käsittelemme näitä asioita. Ja tietenkin teidän mietintönne tulee olemaan erittäin hyödyllinen marraskuussa, kun se hyväksytään. Se eh, kertoo neuvostolle ja komissiolle teidän kantanne. Joten lopuksi haluaisin kiittää teitä vielä siitä, että kutsuitte komission paikalle. Odotamme jatkokeskusteluja tämän mietinnön parissa. Kiitoksia. Merci, Monsieur Schwartz. Kiitos tästä, Schwartz. Kiitokset, kun tuitte parlamenttia tässä sinänsä. Ikävää, ettei koko komissio ole tässä samoilla linjoilla kaikkineen ja oikeusperustat ovat mitkä ovat, se on selvää, mutta poliittisesti ajateltuna me varmasti pidämme kiinni siitä, että jotkut nettomaksajavaltiot ja siellä olevat verovelvolliset voivat varmaan hämmentyä ja eritoten sitten ne, jotka saavat eniten täältä rahoja, eivät kuitenkaan oikeusvaltioperuotteista ja muita vastaavaa noudata. Tämä näkyy sitten varmasti seuraavissa vaaleissa erityisesti. Jos ajattelemme juuri näitä oikeudellisia näkökohtia, niin meidän täytyy muistaa, että yhteiset arvot meidän pohjanamme on sekä oikeusvaltioperuste että tietyt vapaudet. Ja Böge vielä. Lopuksi hyvä puheenjohtaja, nämä ehdotukset joista olemme tänään keskustelleet, ne eivät ole pelkästään kunnianhimoisia, vaan myös loogisia. Eli komission pitäisi myös käyttää tätä sanaa, ei pelkästään kunnianhimoinen, vaan looginen. No niin, tämä on nyt sitten esitetty komission suuntaan. Ja, eli koittakaapa nyt sitten saada jonkunlainen ratkaisu niihin valtioihin, jotka rettelöivät, e, vai näyttääkö Eurooppa sitten täysin, täysin heikolta? Eikö meillä ole minkäänlaista strategista autonomiaa, jos me emme voi millään tavalla tässä toimia suhteessa Euroopan kansalaisiin, niin millä tavalla me haluamme sitten mukaan luo, vakuuttaa kansalaiset siitä, että luomme kansalaisia suojelevan Euroopan unionin? Tomaa vai Olbricht? No, kiitos Kiitos puheenjohtaja, kiitokset alueiden komitealle myös ja ETSKlle lausunnoista ja erinomaisesta yhteistyöstä, jota olemme saaneet tässä harjoittaa. Kiitos siitä ja, ki- ja tässä nyt sitten näkyy, että samoilla linjoilla pitkälti ollaan vahvasti ja tässä Jan Olbrichtin kanssa johtopäätöksiä teen ja sanoisin, että tuosta menettelytavasta puhuin aluksi ja unohdin sitten äh, nuo poliittiset puolet. Palaan niihin. Jotkut kysymyksiä esittäneet ovat valitettavasti täältä lähteneet. No sitten näistä eri tavoitteista maaliskuussa olemme menneet sitten vähän pidemmälle tuosta yhteispäätösmenettelystä, kun olemme ottaneet tuon 30 prosentin äh, tavoitteen. Sama koskee sitten kestäviä, kestävän kehityksen tavoitteita. Myös konkreettisesti ne on tässä esitetty yhteispäätösmenettelyyn. Me olemme esittäneet tarkistusta tuossa väliaikaisessa arvioinnissa olisi pakko kiinnittää huomiota tähän, jossa käytäisiin keskustelua sitten siitä, onko tämä pakollista vai ei, sehän on loputonta, vaan päättäisimme, että nyt on kyse pakollisesta huomioon ottamisesta. Eli hyvä komission edustaja, valmistautukaapa siihen, että teidän täytyy nyt sitten määritellä sellainen viitetaulukko, jossa ei puhuta pelkästään täytäntö panosta, josta hyvin abstraktilla tasolla, vaan selkeistä kestävän kehityksen tavoitteista, joihin tässä nyt sitten muun muassa äsken paikalla ollut Turvalsin tänne tuoma nuorikin puhui. Ja jos ajattelemme tästä tasa-arvoasioista vielä, se on hyvin tärkeää. Minä kuulen, kuulin tässä komission ajatukset kyllä, mutta me tarvitsemme jonkun oikean reitin nyt, jonkun järkevän äh, ajatuksen tähän, jotta me uskottavasti viemme tätä eteenpäin. Luommehan me tässä hyvin joustavaa talousarviota, mutta emme voimme sitten luoda sellaista talousarviota, jolla ei ole minkäänlaisia poliittisia tavoitteita oikeastaan. Meidän täytyy saada muokkautumaan tämä tietyn aikakauden vaatimuksiin ja muutoksiin, joita voi sitten tulla tämän kauden aikana, rahoituskauden aikana, mutta uskottavasti ja vakuuttavasti. Minä edelleenkin pyrki, pyrin nyt sitten saamaan tässä ihan loppuun asti E KRn edustajan saamaan vakuuttuneeksi päinvastaisesta kuin esititte. Minä olen tästä Bundenstratin tekstin ottanut tämän lausunnon ja tässä sanotaan suoraan, että täytyy pyrkiä välttämään leikkauksia, eli hän vastustaa kohesiopolitiikan leikkauksia. Hän arvostelee myös kovasti maatalouspolitiikan leikkauksia ja minusta vaikuttaa, että kun tämän nyt luen, tämän Monestartin tekstin, niin vaikut, oikeastaan kyse on juuri samasta tekstistä kuin monivuotisessa rahoituskehyksessä. Eli ei tässä nyt olla niin äh, eri linjoillakaan. No, sitten ohjelmien rahoituksesta varsinkin. Hetkinen. No, buukaa sitten minun kanssani vähän myöhemmin, kun keskenänne siellä naureskelette. Joka tapauksessa, niin Gressle, hyvä Gressle, tosiaankaan me nyt sitten uusia ohjelmia täällä talousarviovaliokunnassa ole luoneet sen enempää. Me olemme vastanneet komission toiveisiin, sektorikohtaisiin toiveisiin, eli tuosta lapsitakuusta erityisesti. Ja tässä uudessa ohjelmakaudessa vaikuttaa aivan selkeältä nyt se, että tämä kaikki on peräisin siitä, että kun olemme ryhtyneet tähän vyönkiristyspolitiikkaan Euroopassa, niin katastrofaalisesti köyhyys on noussut. Varsinkin lapset ja varsinkin pikkulapset ovat joutuneet köyhyyden kouriin. Joissain valtioissa tämä on aivan hirvittävällä tasolla ja tämä täytyy nyt saada keski, keskeytyttyä tämä tämä kehitys, tämä lapsikoihyysongelma on niin valtava. Tiedän, että on erilaisia pilottihankkeita olemassa, joita sitten tuo sosiaali- ja esimerkiksi vie eteenpäin. Varmasti sitten sieltä voitte saada näistä pilottihankkeista entistä enemmän tietoa. Sitten tuosta ö, yhteenliittyvyydestä. Kuka sitä kysyikään? No, joka tapauksessa me olemme ajatelleet 6,5 miljardin euron kasvua tähän. Siitä tehdään siis aika tiukka sinänsä taloudellisesti, mutta kuitenkin tiettyä nousua on noissa luvuissa havaittavissa. Ja Fernandesille myös sitten muutama sana. Kuten jo sanottiinkin, Fernandes ja muutamat muut, niin parlamentti haluaa tehdä työnsä vastuullisesti parhaissa olosuhteissa, kantaa poliittista vastuaan. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi olla sellainen, poliitt- sellainen talousarvio, joka vastaa meidän poliittiseen tavoitteisiimme, jossa sitten prioriteetteja äh, rahoitetaan eikä sitten leikata niistä ollenkaan toisin kuin nyt äh, kävi, kun kiinnitämme huomiota esimerkiksi tutkimuspolitiikkaan viime rahoituskauden aikana. Eli meidän täytyy nyt sitten tosiaan rahoittaa tätä, näitä eri etusia kysymyksiä, jotka olemme itse itsellemme asettaneet. Mm, olemme siis ihan järkevillä linjoilla tässä. Olemme siis järkeviä ja vakavilla linjoilla nyt tässä. Niin anteeksi, nyt komissio, komissio puhui tuosta 1,8 prosentista omiin prioriteetteihin. Ja sitten kun tässä puhutaan tuosta 1,3, onko se sitten kunnianhimoista vai ei, mutta jos ajattelemme tuota 90-lukua, niin silloin oltiin 1, 2, 7 oli tuo luku. Ja, ja, ja sitten me saimme tuon investointikriisin, sijoituskriisin vuoden 2008 kriisin jälkeen. Sitten piti kiinnittää huomiota puolustusasioihin, nuorisuusasioihin, köyhiin, lapsiköyhyyskysymyksiin. Yksi, kaksi näitä tuli vaikka kuinka paljon. Eli, ja, ja ilmastoasiat ja niin poispäin. E, eli meillä on haasteita vaikka kuinka paljon. Meidän täytyy vakavahenkisesti näihin suhtautua. Eli meillä on haasteita vaikka kuinka paljon. Aikaisemmin meillä oli yksi, kaksi, seitsemän. Nyt meillä on pikkuisen enemmän. Onko tämä todellakin nyt sitten se ongelma? No ei tämä ole ollenkaan vakavasti otettavaa tuosta 1,08 puhua ollenkaan. Eli 1,3 on parlamentin ehdotuksessa sinänsä kunnianhimoinen ja tästä sitten täysistunnossa tulee loppupäätös. No kuitenkin ja päätän tämän ihan kohta, kun kuulin tässä ja kun käyn keskusteluja kahden, välisissä, kahden välisesti neuvoston valtioiden kanssa myös, Tsekin tasavalta esimerkiksi, Romanian parlamentti, Portugalin kansanedustuslaitos ja niin poispäin. Ja kun nyt tutkailen näitä neuvoston kantoja, kansalli, kansanedustuslaitoksia eri Euroopan valtioista, niin minusta kyllä vaikuttaa siltä, että me olemme eh, hyvin vakavalla linjalla kaikki, mutta sitten kun neuvostoon yhdessä käydään neuvottelemaan, niin siellä yksi kaksi näyttää siltä, ettei kukaan uskalla ottaa ensimmäistä askelta sanoa, että olen parlamentin kanssa samaa mieltä, vaikka kahdenvälisesti tilanne onkin ollut sitten toinen. E, eli tässä ikään kuin lamaannutaan sitten siellä neuvoston pöydän ympärillä muiden läsnä ollessa, joten meidän täytyy vakavahenkisesti ja johdonmukaisesti omaa kantaamme viedä eteenpäin ja pysyä sitten vain tiukkana ja jatkaa eteenpäin ja yksittäin käydä tapaamassa näitä kaikkia valtioita. Ja sanoinkin tämän jo aikaisemminkin vaikkapa Alankomaiden neuvotteluissa. Ei, puhukaa tästä suoraan parlamentin kanssa, puhukaa tästä neuvostossa sitten parlamentin rinnalla Tämän olen jo sanonutkin. Eli täytyy pyrkiä pääsemään näistä vanhoista kaavoista eteenpäin. Vanhat kaavat ovat täysin muinaisia nyt jo. Nyt täytyy puhua uudella eh, mielellä, uudessa hengessä näistä asioista, näistä poliittisistakin kysymyksistä. Ja uskon, että me parlamenttina voisimme pystyä näitä esteitä vähän viemään eteenpäin. Ja sitten saamme aikaan kunnianhimoisen, uskottavan ja vastuullisen eh, kannan koko unionille. Kiitos, kiitos tästä. No tämähän on hallinnointikysymys tietysti myös. Eli äh, vähän kuin orkesteri, jos siellä voi olla yksittäin hyviä soittajia, mutta eivät välttämättä yhdessä pärjää sitten alkuunkaan. No niin, Olbricht. <clears throat> Yes, in fact we are... <clears throat> Niin, todellakin me olemme keskustelun keskiössä. Se on keskustelu, joka koskee EUn toimivaltuuksia. Ja tämän me sanoimme aivan alusta asti. Se, mitä jäsenvaltiot haluavat tehdä yhteisellä politiikalla, niin sitä on katsottava, mitä se maksaa ja onko meillä rahaa siihen. Ja sitä me juuri teemme tässä. Kun me puhumme 1,3, niin me Euroopan parlamenttina sanomme, mitä pitäisi tehdä yhdessä ja me uskomme, että sen hinta on päivän päätteeksi 1,3. Tämä on rationaalista ajattelua. Me olimme yllättyneitä, että erot olivat 1,0 ja 1,3 kolmen välissä jäsenvaltioilta, siis me 1,3 ja jotkut jäsenvaltioista 1 1,0, e, e, mutta komissio ei ole siinä välissä, vaan yksi, komission 1,08. Joten tämä ei ole strategian kannalta kovin helppoa. Kun puhumme konkreettista yksityiskohdista, niin rivien välissä me kyllä kuulemme, mitä kollegat sanovat. Kun vihreistä sanottiin, että ei ole kyse pelkästään päivämäärästä, vaan myös laadusta. Emme me tietenkään kaadu tähän päivämäärään. Me tarvitsemme laadukkaan budjetin. Me kaikki tarkoitamme tätä. Eikä kyse ole siitä, että me kaadumme tähän päivään mutta neuvosto ei lähetä tätä meidän hyväksyttäväksi, jos he tietävät, että me emme aio hyväksyä sitä, elleivät sitten halua öö, saada aikaan katastrofia, mutta en usko, että näin halutaan tehdä ennen vaaleja. Kaikki haluavat hyvää laatua, mutta antaako aikataulu, salliiko se sen? millaista lähettymistapaa tässä vaaditaan. On myös mielenkiintoista, että jotkut kollegat, esimerkiksi EFDD, sanovat, että jotkut alennuksista olisi jätettävä. Tämä on täysin uutta. Mitkä alennukset? Äh, Alankomaiden alennus, Saksan alennus vai jotain uusia alennuksia. Tämä muuttaa filosofian täysin. Mutta tämä osoittaa, että meillä ei tule olemaan helppoa keskustelua täällä parlamentin sisällä koska meillä on erilaisia lähestymistapoja ja mitä lähempänä vaalit ovat, sitä enemmän eroja tulemme näkemään. Sitten muutama elementti, oikeusvaltioperiaate. Tietenkin Inge Gressle on oikeassa, emme me ole naiveja. Mutta kysymys kuuluu, poliitikkoina, että kenen haluamme tuntevan seuraamukset nahoissaan? Haluammeko, että hallitukset tuntevat sen, niiden on maksettavaa kansallista budjetista? Vai haluammeko, että loppuedunsaajat, pk-yritykset ja niin poispäin tuntevat tämän nahoissaan ja tuntevat sen, että joku on menossa pieleen ja tämä on ainoa tapa saada hallitus vaihtumaan. No jos PK-yritykset ja tutkimuskeskukset ja yliopistot tuntevat tämän nahoissaan, niin silloin Euroopan vastaisuus tulee lisääntymään räjähdysmäisesti, koska ihmiset tulevat olemaan vihaisia. Eli meidän on nyt selvästi sanottava, että kuka rikkoo lakia, kuka ei noudata sääntöjä. Hallitukset, hallitusten täytyisi kantaa vastuu, ei suhteessa EU-hun, vaan suhteessa kansalaisiinsa ja pekoyrityksiinsä. Eh, hallitusten on tunnettava itsensä vastuulliseksi. Tämä on erittäin mielenkiintoista. Tämä on jatkuva eh, keskustelu eh, verkkojen Euroopan väline. Verkkojen Eurooppa ei ole tavoite, se on vain hyvä väline Sanoit, että verkkojen Eurooppa on yksi tavoitteista, mutta verkkojen Eurooppa ei korvaa kaikkea. Se on mielenkiintoinen. Se luo rajat ylittävät linkit ja niin poispäin. Olen täysin samaa mieltä, mutta keskustelu, jota käydään Tranin ja Regin välillä kohesiorahastojen siirrosta verkkojen Eurooppa, välineeseen me tiedämme tämän, emme ole naiveja. Jos koesiorahastosta pannaan verkkojen Euroopan välineeseen rahoja ja se pysyy kolme vuotta siellä kansallisissa summissa, on eri asia, jos se otetaan kohesiosta ja se menee heti avoimeen tarjouskilpailuun. Jos se menee avoimeen tarjouskilpailuun, niin jotkut jäsenvaltiot ovat kiinnostuneita tästä järjestelmästä, koska ne ovat valmiita ja ne tietävät, että muut eivät osallistu, joten ne ottavat ne. Eli määrärahat otetaan yhdestä maasta ja viedään toiseen maahan maahan. En halua nyt sitten sanoa, mikä maa tämän puolesta taistelee, mutta te tiedätte hyvin, jotkut maat vain odottavat sitä. Rahat otetaan kohesiorahastosta, pannaan avoimeen kilpailuun ja sitten muut valtiot vievät ne. Tämä on todellisuutta, olen pahoillani. Ja sitten herra Kolmelle. Minulla on kysymys, minulla on kysymys herra Kolmelille. Tiedän, miten ajattelette me olemme samaa mieltä Diogenesesta, mutta emme loppupäätelmistä. Mutta kysymykseni on hyvin poliittinen. Sopiiko koko teidän ryhmänne ne leikkaukset kohesiopolitiikassa ja maatalouspolitiikassa? Edustatteko siis itseänne vai ECR-ryhmää? Minä edustan ECR-ryhmän enemmistöä. Niin, EPPssä myös on eri näkemyksiä. Ei tämä ole mitenkään erikoista mutta teidän ää, näkemyksenne on radikaali. Meillä on pieniä eroja, mutta teillä näkemyksenne on radikaali, siksi kysyn. Kiitos. No niin, nyt sitten omat varat. Esittelijät, olkaa hyvä, Lewandowski. Shot. Kiitos. Kolme lyhyttä huomiota. Lyhyin aluksi. 16. lokakuuta lounaan jälkeen me varmasti tiedämme enemmän siitä, mikä on jäsenvaltioiden kanta, saavatko ne aikaiseksi yhtenäisen kannan vai onko ne, ovatko ne erimielisiä. Toivottavasti sieltä ollaan tulemassa neuvotteluihin. Ja sitten toiseksi omista varoista. Periaatteena on, että että kunnioitetaan jäsenvaltioiden veronkantosuvereniteettia. Tässä pitää olla kyse yksimielisestä päätöksestä. Jos on omia varoja, niin kyse ei ole ei ole kyse siitä, että tässä kilpailisivat eri verot tai eri veroosuudet – jotka sitten lähetetään Brysseliin. Ei vaan tässä on kyse uusista vaihtoehdoista. Omat varat ovat vaikeasti ennakoitavissa ja BKTL-osuus taas sit on, sitten on ennakoitava osuus talousarviota ja se on hyvin ennakoitavissa. Siis meidän pitäisi muotoilla nämä sanamuodot varovaisesti, jotta vältämme ansaan joutumisen myöhemmin, jos joudumme huonon tilanteeseen. Kolmanneksi vielä oikeusvaltioperiaatteesta, jotta voidaan täydentää tätä makrotaloudellista ehdollista, joka on jo talousarviossa, jotta voidaan perustaa tämä artiklan seitsemään voitaisiin käyttää oikeusvaltioperiaatetta, mutta ongelmana on tässä se, että tässä rankaistaisiin kansalaisia, joten on hyvin vaikea kehittää sellainen järjestely, jolla jotenkin voitaisiin olla rankaisematta edunsaajia, vaikka tämän pitää meidän myötä äh, kyllä hallitusten pitäisi joutua maksamaan, jos rahoitus keskeytetään, mutta he eivät, hän, he eh, eivät hallitukset omasta taskustaan maksa, vaan eh, käyttävät myös veronmaksajien rahoja, joten meidän pitäisi tehdä tämä eh, hyvin selkeästi näkyväksi kansalaisille, että heitä ei haluta tässä rangaista hallitusten töppäilystä. Niin demokratiassahan suverenisuus tietysti kuuluu kansalle ja kansa on valinnut hallituksen tietenkin myös äänestyksessä, että onhan tässä myös kansalaisvastuutakin. On hyvin monimutkaista nyt hallitusta ryhtyä rankaisemaan noin vain, kun sen kuitenkin kansalaiset ovat valinneet mutta tosiaan nyt ihan lyhyesti kyllä sitten. No, Sahramaa. Merci. Um, i, at the end of the day. Kiitoksia päivän päätteeksi. En usko, että sataprosenttisesti voi erottaa hallitukset ja kansan. Tämä on ikävää, mutta tämä on koko harjoituksen ydin. Merci d'avoir expliqué. Mm, kiitos. Nyt tosiaan, kun veitsitte sanat niin itse asiassa. No, Gérard Depré. Euh, aivan lyhyesti puheenjohtaja omista varoista. Kiitokset kaikille, jotka ovat tukeneet ehdotuksiamme. Minä olen myös havainnut, että osa haluaa tehdä tarkistuksiakin. Me tarkistamme ne sitten hyvin innoissamme pyrikimme löytämään oivan tasapainon parlamentin päättäväisyyden ja vaatimusten ja toisaalta myös sitten neuvotteluvarovaisuuden välillä, koska me emme halua tässä nyt oikopäätä ryhtyä luomaan mitään jumiutumaa. Me, me haluamme löytää tasapainon sellaisen mekanismin kautta, joka tietysti on tässä nyt aika herkkä ja heiluvainenkin, mutta kuitenkin minä puhuisin tässä myös oman ryhmäni puolesta puolesta muutaman sanan. Minä olen täysin varma siitä, mitä esittelijät ja muunet ovat tässä sanoneet, mutta neuvottelut ovat alkaneet vasta äsken ja nyt sitten täytyy muistaa, että kaikki, tässä on vie, eri mielipiteitäkin toki olemassa. Eli se, mitä me nyt päätämme tänään, on poliittinen päätös ja se on myös poliittisen taiston väylä, koska meidän täytyy sitten voittaa toisen toisiamme. Minun ryhmässäkin me on sellaisia, että täytyy nyt sitten odottaa Brexitia, mutta Brexithän totta kai on tiedossa. Yksi valtio ei ole tässä enää mukana jotkut asiat ajattelevat täysin toisella tavalla, että esimerkiksi syyttävät meitä perinteisyydestä, että me kopioimme tässä politiikkaa, jota tähänkin asti on viety eteenpäin, eikä havaita maailmanmuutosta ollenkaan, jos ajatellaan kohesiopolitiikan ja maatalouspolitiikan kohdetta, ja sitten unohdetaan kokonaan maailman asettama kilpailu ja paine meille, ja ilmastonmuutoksen asettamat paineet ja energiasiirtymä ja niin poispäin joka tapauksessa me olemme tässä nyt sitten omat valintamme tehneet ja minä todella puollan näitä eh, valintoja ja tässä eh, tiedän, että joissain ryhmissä sitten keskustelu on aika lailla vellovaa. Se on demokratian kannalta tietysti hyvä ja näin sitten me voimme käydä tätä demokraattista keskustelua puolueissamme. Totta kai. No niin, kiitos tästä. Tämä on aivan totta. Ja näin, jos me saamme aikaan turhitta ongelmitta keskenämme sopimuksen. Tosin tämä sitten riippuu jokaisesta ryhmästä, eli tässä nyt sitten voidaan toki muistaa, että aina kaikki ryhmät eivät ole niin yhtenäisiä kuin kaivattiin. Mutta sitten neuvoston suuntaan mennään ja siellä täytyy sitten painokkaasti esiintyä ja muistaa, että me puhumme myös kansalaisille ja kansalaisten puolesta. Koska jos me haluamme saada nuo hallituksen edustajat jollain tavalla eh, jumiutuneista eh, poteroista liikahtamaan, niin muistuttaa siitä, että me puhumme kansalaisista, kaikista eurooppalaisista kansalaisista tässä. Mainio keskustelu oli tässä aamupäivän aikana. Kiitos esittelijöille, kiitos kaikille, jotka ovat puhuneet. Kiitokset ETSKlle, alueiden komitealle myös komissiolle. Ja kokous päättyy tältä erää ja jatkamme sitten puoli kolmelta suljetuin ovin. Suljetuin ovin ja silloin sitten varmasti sitten voimme myös tietyn varauksen poistaa, mutta hetki, siis kun puhumme monivuotisesta rahoituskehyksestä, ja tarkistukset tähän väliaikaiseen mietintöön on tehtävä 15. päivää, 15. päivää lokakuuta mennessä kuuteen mennessä ja sitten äänestämme 5. marraskuuta tässä valiokunnassa ja täysistunnossa marraskuun ensimmäisessä sitten äh, Strasbourgissa asiasta äänestämme. Nyt kokous keskeytetään.